Good afternoon, colleagues. We're going to begin our agenda. No niin, hyvää iltapäivää, kollegat. Ensin esityslistan hyväksyminen. Jos ei ole vastalauseita, niin hyväksymme esityslistan. Meillä on paljon ilmoitusasioita. Haluaisin muistuttaa, minun täytyy nämä nyt lukea yksityiskohtaisesti, koska jos sen niin tee, niin sitten niitä ei saada kunnolla pöytäkirjan. eli muistakaa, että minun on pakko tämä tehdä. Eli koittakaa kestää. Ensinnäkin ikävä kyllä joudun kertomaan teille, että yksi mepeistämme Lady Bradbourne yhdistyneestä kuningaskunnasta Euroopan parlamentin jäsen on kuollut. Hän kuoli jo jokin aika sitten ja tästä ilmoitettiin täysistunnossa, mutta on tärkeää, että tästä mainitaan myöskin täällä valiokunnassa. Minä ja monet muutkin valiokunnan jäsenet tunsivat Bradbonin. Hän oli myöskin Kirkopin kollega ja Kirkopin ryhmän jäsen. Ja hänen ollessaan parlamentissa Bradburn, joka kuului EPP ja ECR-ryhmiin, niin kollegat. Ja hän johti myöskin Kanadan valtuuskuntaa vuodesta 2007 vuoteen 2009. Ja hän oli arvostettu kollega ja erityisesti Kirkhopin läheinen kollega. Sitten kieliprofiili. Tanskan, Latvian ja Kroatian tulkkausta ikävä kyllä ei ole kokouksessa. Ja sitten koordinaattorien suositukset sano 205 nojalla. Eli Ben edustaja YK CRDP ehdotamme Helgan Stevensia ECRstä edustamaan libe valiokuntaa Euroopan parlamenttiin työryhmään, joka liittyy vammaisten oikeuksiin liittyvän YK perussopimukseen. Ja sitten Belgacomin tapauksen jälkeen laadimme kirjeet Schulzille ja Questille, joka on Digit-pääosaston pääjohtaja komissiossa, ja pyydämme häneltä lisätietoja asiasta. Sitten lisä valiokuntakokous suosittelivat, että meillä olisi ylimääräinen Liben koko Strasbourgissa 9. Toukokuu, äh, maaliskuuta 2015, koska meillä on paljon tärkeitä mietintöjä käsiteltävänä. Sitten rikosoikeuden kontaktiryhmä jatkaa toimintojaan. Ja sitten päätösosmaesitykset. Koordinaattorit suosittelevat, että seuraavia päätöslauselmia ei jatketa. Jihadistipropagandan hallinnointi internetissä – Patricello vastaa tästä. Eurooppalaisen hakukoneen kehittäminen, valvonta, ennaltaehkäisy ja koordinointi jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan torjua terroristihyökkäyksiä. Sitten terroristihyökkäys Charlie Hebdo-lehteen Pariisissa, eurooppalaisen luettelo, terroristien verkkosivujen valvonta ja sitten lasten adoptioon liittyvä virasto. Ja pyytäisin, että tuette näitä koordinaattorien suosituksia. Ilmeisesti niitä tuette. Ja sitten vielä kohta neljä. Pöytäkirjat kokouksista 24. 25. syyskuuta, 16. lokakuuta, 20. lokakuuta, 27. lokakuuta ja 10.11. marraskuuta 2014. Jos ei ole vastalauseita, niin nämä pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. No niin kollegat, sitten äänestykset, jos teillä on äänestyskortit mukana. Okay, colleagues, we have the vote on the proposal for a regulation of the Parliament and Counselling Eli eu lainvalvontaviranomaisten koulutuksesta vastaava virasto, CEPOL, Esittelijä on Gal, Eli, eli äänestämme käsiäänestyksellä ja sitten loppuäänestys on sähköinen. Eli ensimmäisenä kompromistarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3, ei anteeksi, tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36, toinen osa puolesta No vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 38-54 on vedetty pois. Ja nyt tarkistus 43. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy varmaan tarkistaa. Eli tarkistus 43, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 puolesta 19 vastaan, eli hyväksytty. Sitten tarkistus 8 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 raukea, eli tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistukset 69, 72 ja 25, 68, 69, 72 ja 23 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusikymmentäkahdeksan budjetti kolmannen yhdessä äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Halu... No, tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 71. osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, ei kun hyväksytty, anteeksi. Kollegat, tiedän, että olette väsyneitä, nyt on iltapäivä, mutta jos nyt jaksaisitte kunnolla nostaa ne kädet pystyyn. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 23 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, budjetti 1 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, tarkistus 3 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, ja budjetti 2 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten teksti näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 43 puolesta 4 vastaan. Hyväksytty. Sitten neuvottelumandaatti neuvotteluihin neuvoston kanssa – Äänestys alkaa. Niinpä Nova, äänestys on vielä käynnissä. No niin, nyt hänkin on äänestänyt. Äänestys on päättynyt. 42 puolesta kaksi vastaan, kolme tyhjää. Eli hyväksytty. Onnittelut Kinga Kalille. Niin, jos voisit sanoa vielä muutaman sanan. Thank No pari kiitosanaa. Just you say a couple of words. Niin kollegat, jos nyt kuuntelisitte hiukan. Shadows. Sen kiittää varjoesittelijöitä yhteistyöstä ja myönteisestä asenteesta ja sihteeristölle herra Oranille, joka teki loistavaa työtä. Toivottavasti jatkamme tällä tavoin. Kiitos paljon. Thank you very much, Kinga. Congratulations. Kiitos ja onnittelut, Kinga. Okay, thank you colleagues. Um, if you're leaving, please uh, leave quietly and we can move on. Jos lähdette kokoushaista, niin lähtekää hiljaisesti, jotta voimme jatkaa kokousta. Eli kohta kuusin tutkimusta, opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkallista ja palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä ja aupaiden työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset. Esittelijä on Cecilia Wikström. Eli ennen kuin aloitat, sanoisin vielä pari sanaa. Eli tässä puhutaan parlamentin mandaatista neuvotteluihin. Tämä direktiivi hyväksyttiin vuosi sitten minä en nyt puhu tämän pidempään, eli Cecilia, ole hyvä. Thank you, Chair, and I'm... Puheenjohtaja, mielelläni kerron näkemyksestäni tässä tärkeässä direktiivissä. Ja koska tämä on uusi mandaatti ja ensimmäinen kerta, kun esittelen tämän ehdotuksen teille, niin tässä menee nyt ehkä muutama minuutti, jos teille vain sopii. Niin kuin tiedätte, Libe hyväksyn tämän valtuutuksen jo 2013 marraskuussa ja se vahvistettiin sitten helmikuussa 2014 täysistunnossa suurella enemmistöllä. Toisin sanoen 578 puolesta 93 vastaan ja kuusi tyhjää ääntä oli. Sittemmin olemme odottaneet, että neuvosto veisi löysi lukkoon oman kantansa, niin kuin tekivätkin sitten viime vuoden joulukuussa tosin vasta, ja nyt olemme valmiina, valmiina aloittamaan neuvottelut. Sain valtu, valtuutuksen neuvotella 5. helmikuuta live-valiokunnassa. Meillä on nyt kattava varjostelujen kokous 13 mukana oli myös neuvosto kertomassa omasta mandaatistaan sitten selventävien kokouksia myös järjestetty. Ensimmäinen trilogi pidetään kolmas päivä maaliskuuta ensi viikolla. Ensinnä mielestäni meidän pitäisi tarttua tilaisuuteen ja muistuttaa itseämme siitä, miksi tätä uutta direktiiviä laaditaan. Kaikkein tärkein tavoite lainsäädäntöpuitteissa on edistää Euroopan, Eurooppa-asiaa maailman tietoisen tutkimuksen ja koulutuksen keskuksena komission ehdotus pyrkii muuttamaan kahta olemassa olevaa direktiiviä, parantaen niitä ja laajentaen niiden sovellusalan ja helpottaen niiden sovellusta. Olemassa olevat direktiivit ovat noin 10 vuotta vanhoja, niin sitten kattavat opiskelijat tutkimuksen ja jäsenvaltiot voivat päättää vapaaehtoisista ja palkattomista harjoittelijoista. Täytäntöönpano kertomuksessa komissio tunnisti joukon puutteita ja uusi ehdotus näin ollen pyrkii tarttumaan näihin puutteisiin esimerkiksi ehdot päästä EU-hun ja oleskella siellä eivät ole tarpeeksi selkeitä ja ne vaihtelevat suuresti maiden kesken EU-ssa. Ja oleskelulupa voidaan myöntää lyhyemmäksi ajaksi kuin tutkimushankkeen kesto, joka voi johtaa sitten turhaan hallinnolliseen taakkaan ja suuriin kustannuksiin myös. Puuttuu aikarajoja, kun arvioidaan hakemuksia. Näin hakijat eivät edes tiedä, milloin voivat odottaa päätöstä ja he, he saattavatkin päättää lähteä jonnekin muualle päin maailmaa kuin Eurooppaa. opiskelijat eivät voi juurikaan raho, tai rahoittaa itseään laillisin keinon ja tämä on myös ongelma kun siirrytään yhdestä maasta muualle, se voi olla varsin vaikeaa tai jopa mahdotonta. Ja sillä on kielteinen vaikutus tietojen ja taitojen siirtymiseen EU-valtioiden kesken. Tämä vaikuttaa vakavalla tavalla Erasmus Mundus-opiskelijoihin, jotka ovat mukana yhteisissä ohjelmissa ainakin kahdessa eri maassa, mutta heidän on kuitenkin vaikeuksia saada minkäänlaisia viisumeita. Sitten tämä sääntö ovat vaihto, vapaaehtoisten ja opiske, koululaisten kannalta vapaaehtoisia. Tämä johtaa valtavaan vaihteluun valtioiden kesken. Palkatut aupairit ja harjoittajat eivät kuulu mihinkään yhteisen säännöstön alaisuuteen, joten minun täytyy korostaa sitä, että meidän pitäisi miettiä tätä asiaa laajemmassa yhteydessä huolimatta tämänhetkisestä taloudellisesta lamasta ja työttömyydestä monissa jäsenvaltioissa. Vieläkin olemme siinä tilanteessa, missä yrityksillä on usein vaikeuksia löytää pätevää työvoimaa. On myös ikääntyvä väestö haasteena Euroopassa, vaikkakin ehkä olisimme olleet houkutteleva työpaikka aikaisemmin. Nyt tämä on kuitenkin muuttumassa ja on tärkeää pystyä muuttamaan tilannetta selkeimmin paremmin säännön, jotta lisätään Euroopan houkuttelevuutta. Tutkijat, kansainväliset tu- tu- opiskelijat, professorit tulevat jättämään alueen pitkällä aikavälillä. Meidän pitää ottaa tämä vakavasti. Tämä jotta työpaikkojen menetyksen, siksi haluaisin selventää e- Euroopan parlamentin kannan tässä. Parlamentti oli varsin myönteinen komission ehdotuksen suhteen ihan alusta lähtien. Olemme tyytyväisiä lakisääntäisistä lisäkatosta, nimittäin harjoittelusta, vapaaehtoisista koulu, koululaisista, au ja olemme sitä mieltä, että jos me näitä, jos näitä henkilöitä kohdellaan ystävällisesti, kun he tulevat vaikka tänne, niin sitten he saattaisivat miettiä, että palavat jossain vaiheessa myöhemmin tänne opiskelijoina tai tutkijoina tai yrittäjinä. Meidän täytyy myös tarkastella harmonisoituneimpia sääntöjä jäsenvaltioiden kesken. Pitää ottaa käyttöön aikarajat hallinnolliselle prosessille, hakemuksille ja lisätä pääsyä työmarkkinoille ja mahdollis- pitää olla mahdollisuus myös hakea työpaikkoja tutkimusta ja opiskelukauden lopussa tai myös muita parannuksia voidaan ottaa huomioon. Sitten kun viedään loppuun parlamentin mietintö, tai kun ollaan työstettä mietintö, meillä on erittäin hyvää yhteistyötä varjoistelijoiden kanssa ja haluaisin teitä tästä lämpimästi kiittää, kun olette auttaneet työn loppuun viemisessä. Tärkeää EPlle on se, että voi jäädä tänne edelleen, kun tutkimus on suoritettu loppuun 18 kuukauden ajan, komissio 12 kuukautta sitten perheen yhdistämisoikeus tutkijoiden kohdalla, niin kuin komissio on ehdottanut, sitä pitäisi soveltaa myös opiskelijoiden perheisiin, pitää mielessä se, että tämän päivän opiskelijat voivat olla hiukan vanhempia sitten, kun ovat loppuun yliopistotutkimuksensa. Ja jotkut ovat ehkä jo aloittaneet perheen perheen perustamisen, joten jäsenvaltiot voivat poistaa luvan vapaaehtoiselta pohjalta, mutta ei lakisääteisesti. Näin jäsenvaltioilla on riittävästi joustavuutta harkita yksi, yksittäisiä tapauksia ennen kuin lupa vedetään pois. Ja olemme laskeneet myös aikarajaa 60-30 päivän hakemusten kohdalla. Nythän elämme digitaaliaikaa, emmekä ole riippuvaisista, riippuvaisia mistään etänapostista enää. Ja mitä tulee EUn sisäiseen liikkuvuuteen, tämä, tähän pitäisi ottaa mukaan myös vapaaehtoiset harjoittelijat opiskelijoiden tutkijoiden lisäksi. Haluaisin vielä kommentoida hiukan neuvoston neuvotteluvaltuutusta tai mandaattia, joka lopultakin saatiin aikaan. Kuulemme sitä kohta enemmän. Neuvoston mandaatissa on huomattavia muutoksia suhteessa komission ehdotukseen – se rajoittaa sovellusalaa, yhteisiä sääntöjä on vain tutkijoille ja opiskelijoille ja tähän sitten vaan tuleekin täysi piste. Mitä tulee koululaisiin, vapaaehtoistyöntekijöihin ja palkattomiin harjoittelijoihin, se on vaihtoehtoista jäsenvaltiolta. Ja yksi vakava asia, palkatut harjoittelijat ja alpairit on vain otettu pois tekstistä ihan kokonaan. Ja tästä olemme kyllä jonkin verran hämmästyneitä. Olen todella huolissani tästä raj- sovellusalan rajoituksesta. Se vähentää lisäarvoa, koko, jota koko ehdotuksesta voi syntyä. Haluaisin vielä ottaa esille sen, että silloin kun veimme loppuun mietintöämme parlamentissa, oli 164 tarkistusta, jotka täällä oli tehty, eikä yhtä ainoata, yksi ainoa käsitelty sovellusalaa. Voin todellakin nyt sanoa, että Euroopan parlamentti täysin tukee komission ehdotusta, mitä tulee sovellusalaan. Siis yksikään tarkistus ei tähän tarttunut. Neuvosto on luomassa myös valtavaa hallinnollista taakkaa hakijoille itselleen ja pidentää aikarajoja vastaukseen saannille. Tätähän pitäisi juuri välttää. Meillä on kilpailullinen etu EU:ssa tällä hetkellä. Me pystymme ottamaan mukaan koko EU, ei vain yhtä jäsenvaltiota. Siksi mielestäni EUn sisäinen liikkuvuus, liikkuvuutta pitäisi olla helppo harjoittaa. Kuitenkin neuvosto on huomattavallakin tavalla muuttanut komission ehdotusta tällä kohdin ja lisännyt paljon byrokraattisia tai eurokraattisia vaatimuksia. Tämä vähentää jälleen lisäarvoa, joka lainsäädännöllä yleensä on EU-tasolla. Ja minä todellakin tätä pahoittelen, mutta nyt haluan sitten kuulla kyllä neuvostonkin selityksiä ja kollegojen puheenvuoroja myös. Ja joka tapauksessa uskon, että tästä vielä syntyy hyvää yhteistyötä ja olen erittäin iloinen siitä, että neuvottelut nyt lopultakin ovat alkamassa ja tuskin valtaan edes odottaa. Kiitoksia nyt jään kuuntelemaan teidän kommenttejanne. Cecilia, we have the Kiitoksia. Kolmikantaneuvottelut ovat kolmas maaliskuuta ja on hienoa, että tämä tapahtuu nyt Latvian puheenjohtajakaudella. Puheenjohtajavaltio puhuu kohta, mutta ensin kuulemme varjoesittelijöitä, mutta on hyvä, että tässä asiassa päästään eteenpäin. Maahanmuuttoasiat ovat kaikkein vaikeimpia viedä eteenpäin ymmärrettävistä syistä, joten olemme nyt optimistisia, koska tässä nyt alkaa tapahtua jotain. Eli varjoesittelijät, ensimmäisenä Koratsa Bild. Ole hyvä. Uh, I'm also... Kiitos oikein paljon. Minustakin on myönteistä, että trilogit aletaan viimein ja haluaisin kiittää loistavasta briefingistä, jonka saimme varjoistyön kokouksessa. Ja haluaisin siis kannattaa esittelijän kantaa olemme globaalissa taistelussa kyvyistä. Euroopan pitää olla kilpailukykyisempi. Meillä on tietoperustainen talous. Tarvitsemme kuitenkin osaamista, joten tarkoituksena on parentaa viimeisintä direktiivejä, jos ei muutoksia tapahdu, miltä nyt vaikuttaa tähän mennessä, kun tarkastellaan neuvoston kantaa, niin mitä järkeä tässä kaikessa työssä on. Meidän tulee harmonisoida Eurooppaan pääsyä ei ainoastaan yhteen jäsenvaltioon. Meidän pitää käsitellä tätä pirstaloitumista, joka on ollut aikaisemmin esillä komissiossa, ja yksinkertaistaa sääntöjä. Eli konkreettisesti on ollut pettyneet siihen, mihin EPP on ollut pettynyt se, että soveltamisala tai kategoriat, niitä on rajoitettu ainoastaan opiskelijoihin ja tutkijoihin. Olisi mielenkiintoista ainakin tietää, miksi Miksei miksei harjoittelijoita voitaisiin ottaa tähän mukaan. Lisäksi ongelmana on ajat ja määräajat liittyen hakemuksiin. No digitaalinen vallankumoushan on jo tapahtunut sille, siitä käsin 90 päivää vaikuttaa liian pitkältä. Olisi hyvä, jos neuvosto voisi pohtia uudelleen ainakin hieman lyhentää sitä, jos ei 30 päivään, jota parlamentti ehdotti, niin jotain siltä väliltä edes mahdollisuus jäädä opiskelujen ja tutkimus, tutkimustyön jälkeen on myös hyvin tärkeää. Kuusi kuukautta, no eihän siinä ajassa saa töitä tai, tai perustaa yritystä, joten jos on mitään 6-18 kuukauden väliltä, jota voitaisiin hyväksyä, niin siinä olisi tilaa kompromissille. on varma, että neuvosto haluaisi tätä pohtia. eu sisäinen liikkuvuus, tämä on tärkeä osa. Suhtaudun myönteisesti siihen, että neuvosto on hyväksynyt sen tutkijoille ja opiskelijoille, mutta silti tarvitaan paljon joustoa. He ovat ottaneet käyttöön uusia vaatimuksia, että opiskelijoiden pitäisi asetta, lähettää uusia hakemuksia siihen liittyen, joten jälleen kerran mitä helpommaksi tämä tehdään, sen parempi. Lopuksi pääsy työmarkkinoille, opiskelijoille, opintojen aikana – No en nyt mene sen enempää yksityiskohtiin. Me puolsimme, me kuulemme sitä, että työmarkkinat on kansalliseen toimivaltaan, mutta ja tapauksessa mahdollisuus pitäisi olla opiskelijoilla ja tutkijoille tehdä töitä tuona aikana. Joten olen varma, että neuvosto on samaa mieltä siitä, että meidän tulee parantaa Euroopan houkuttelevuutta ja olen varma siitä, että pääsemme kompromissiin sillä tämä hetken neuvostolaistumistapa ei ole tarpeeksi hyvä, jotta voisimme kannattaa sitä. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Tanja ei ole paikalla. Täällä nyt on SND-paikat aika tyhjiä. Me voimme siis siirtyä Timothyin. Ei ole pakko käyttää puheenvuoroa, mutta jos haluat sanoa jotain, niin ECRn puolesta, niin ole hyvä. It's very important, Chairman, for all. Puheenjohtaja, on tärkeää, että me kaikki hyödynnämme näitä mahdollisuuksia. Eli sanon nyt jotain ihan lyhyesti. Ensinnäkin tietysti näiden toimien tavoite, ne ovat asioita, joista valtaosa meistä ajattelee hyvin myönteisesti. Ainakin on hyvin tärkeää saada ihmisiä kaikkialta maailmasta tulemaan, hankkimaan lisäkoulutusta, mutta me tarvitsemme tietoa myöskin Euroopan maissa. Myöskin on tärkeää tehdä selväksi, että selvästi on liikaa hyväksikäyttöä edelleen, erityisesti niiden suhteen, jotka ovat arvostetuissa ammateissa, mutta kuitenkin sellaisissa, jossa muut voivat heitä käyttää hyväkseen. Ja varmasti me kaikki olemme huolissamme tästä. Ainoa ongelma liittyy tähän mekaniikkaan. Ongelmani on se, että aika usein kansallisella tasolla tilanne on niin, että valtiot voivat päättää esimerkiksi siitä, millä tavalla korkeakoulutus saadaan houkuttelevammaksi Euroopan ulkopuolisille opiskelijoille. Ja sitten täytyy miettiä tietysti maahan muuttopolitiikkaa ja mukauttaa sitä. Ja sitten kun katsotaan näitä kriteereitä, eli millä tavalla pääsee tiedekuntaan opiskelemaan, ja tähän liittyy myöskin toissijaisuusperiaate. Eli ihmiset, me kaikki varmaan olemme samaa mieltä, nämä ihmiset, näitä voida, joita voidaan käyttää hyväksi, niin uskon, että tämä nyt lähinnä pitäisi hoitaa kansallisella tasolla, eikä Euroopan tasolla. Tällä tasolla on liian hankalaa ymmärtää eri maiden tilanteet näiden hyväksikäyttöjen osalta. emme mitenkään vastusta sitä, että EU-alueelle tulee nuoria ihmisiä, emmekä vastusta tätä tarpeellista suojaa, mutta hiukan kyseenalaista sitä, pitääkö meidän käyttää tätä välinettä tähän tarkoitukseen. Kiitos. Kiitoksia. Valtaosa varjoesittelystä nyt ei ole paikalla, eli haluaako joku muu vielä puhua ennen kuin annan valtoille puheenvuoron? No, jos kukaan ei halua puhua, niin sitten puheenjohtajavaltio, eli Eli jos haluatte sanoa muutaman sanan, niin olkaa hyvä. Uh, dear honorable members, uh, dear colleagues. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät kollegat, ensin haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta osallistua valiokunnan kokoukseen ja esitellä neuvottelumandaatin, joka neuvostolla on. Neuvosto kehitteli kantaansa perustuen sillä ajatuksella tämänhetkisessä globaalissa poliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa päätavoitteena direktiivissä pitäisi olla se, että edistetään tietojen ja taitojen siirtymistä niin, että voidaan edistää EUta globaalissa taitokilpailussa, kykykilpailussa ja näin vahvistetaan yleisesti kilpailukykyä EUssa. Suurin osa näistä neuvosto teki päätöksen kahdesta kolmansien valtioiden kansalaisten kategorioista, jotka ovat tähän mukaan, tulevat mukaan opiskelijat ja tutkijat. Neuvosto uskoo, että nämä luokat ovat niitä, jotka täyttävät mainitut tavoitteet kilpailukyvyn kannalta. Neuvosto kiinnitti erityistä huomiota tutkijoihin, koska jäsenvaltiot halusivat toimia joustavammalla tavalla ja vähemmän byrokratisesti heidän kohdallaan voitaisiin helpottaa tutkijoiden pääsyä maihin mahdollisimman hyvin. EUn sisäinen liikkuvuusjärjestelmä, joka on ehdotettu, se liittyy ICT-direktiivin liikkuvuusajatukseen. Tässä on mahdollista varmistaa tutkijoiden lyhyen ja pitkän aikavälin liikkuvuus. Liikkuvuussäädökset opiskelijoiden kohdalla ovat suurin piirtein samanmittaisia kuin opintovuosi. Neuvosto esittää myös ehdot pitkäaikaiselle liikkuvuudelle, mitä tulee tutkijoiden perheisiin EU-tasolla, jotta he voivat tulla mukaan pitkän aikavälin hankkeissa. Tällä, sen sääntöjen kohdalla kohdellaan samalla tavalla eri luokat. Sitten on tällainen yksi ainoa oleskelulupa. Nämä luokat kansalaisia, joita pidetään työntekijöinä jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti. He, heitä, heitä koskevat yhtäläisen kohtelun säännöt. Kannattaa myös mainita, että tutkijat pystyvät myös opettamaan tutkimustoiminnan lisäksi ja opiskelijat voivat myös tehdä opintojen ohdessa töitä. Näillä ryhmillä on oikeus pysyä jäsenvaltiossa etsiä työpaikkaa tai perustaa yritys opiskeluajan jälkeen, tutkimusvaiheen jälkeen. Mitä tulee muihin henkilöihin, jotka liittyvät tähän ehdotukseen, neuvosto on sitä mieltä, että tämänhetkinen EU-lainsäädäntöpohja mitä tulee koululaisiin, vapaaehtoisiin ja palkattomiin harjoittelijoihin, on riittävä tarpeeksi joustava, jotta täytetään maahanmuuttajien tarpeet, samoin alkuperämaiden ja isäntämaiden tarpeet. Tästä syystä neuvosto päätti pitää kiinni olemasta olevasta EU-asetuksesta, mitä tulee näihin henkilöluokkiin, vai muutamia muutoksia tehtiin. Niin kuin jo esittelijäkin sanoi, tietenkin direktiivin sovellusalasta todellakin keskusteltiin pitkälti neuvostossa, ja se oli yksi vaikeimmista asioista. Jäsenvaltiot ovat pohtineet sitä, että otettaisiin mukaan myös aupairit ja palkattomat harjoittelijat direktiivin piiriin, aupaireen ja näiden mukaan ottaminen direktiivin aiheuttaisi tilanteessa, missä direktiivi kattaa varsin erilaisen luokan kolmansien maiden kansalaisia, kuten esimerkiksi tutkijoita ja aupaireja. Näin ollen molemmat henkilöluokat on suljettu pois direktiivin alaisuudesta Lopuksi haluaisin vielä ottaa esille sen, että puheenjohtajavaltio on jo alkanut ottaa epävirallisia yhteyksiä parlamentin neuvottelutiimin esitellen ja vakuutan, että teemme kaikkemme sitten, kun neuvottelut alkavat tällä kaudellamme. Kiitoksia. Thank you very much. Um, apologies, I didn't... Kiitoksia. Ja suoka anteeksi, että en sanonut nimeäni aluksi, mutta te olette siis arvoa Varti. Kiitoksia. Ja sitten komissiosta Pike, ole hyvä. Um, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Muutama huomautus. Ensinnäkin kiitän parlamenttia oikein paljon sen lausunnosta. Se on samansuuntainen komission yrityksen kanssa ja menee pidemmälle tietyissä osa-alueissa. Toiseksi haluaisin äh, huomata äh, myönteisesti, että kaikki toimijat ovat huomanneet, että tämä on tärkeä ehdotus Euroopan kilpailukyvyn kannalta ja tästä näkökulmasta meidän pitäisi tarkastella tätä asiaa. Olemme ilottuneita siitä, että viimeinkin ollaan pääsemässä ensimmäisiin kolmikantaneuvotteluihin. No epämuodollista yhteydenottoa on ollut parlamentin ja puheenjohtajavaltion välillä, mutta hienoa, että ensi viikolla käydään ensimmäiset muodolliset kolmikantaneuvottelut, kuten Wikström, mekään emme malta odottaa, että päästään ottamaan neuvottelut. Kiitos. was very succinct from the commission. Kiitokset. Kyseessä on Euroopan kilpailukyky, mutta muistuttaisin kollegoille, varsinkin nyt uusille kollegoilta, niille, jotka ovat olleet tänne seitsemän kuukautta. Eli tämä on osa pakettia, johon liittyy hankalia maahanmuuttotoimia. Meillähän on ollut näitä kausityöntekijöitä, mistä meillä on ICT-paketti. Ja jos haluamme toimia kunnolla näissä maahanmuuttokysymyksissä tässä valiokunnassa, niin tämä kysymys täytyy käsitellä kunnolla – ja yritämme tätä nyt tehdä Wikströmin avulla ja toivon mukaan kiinnitämme tähän nyt huomiota, koska tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys, mutta jos käsittelemme sitä kunnolla, niin sitten voimme toimia johdonmukaisesti. Eli tähän liittyy kilpailukyky, mutta myöskin maahanmuuton hallinnointi. Nämä asiat ovat siis hyvissä käsissä. Niin Cecilia, jos haluat vielä loppupuheenvuoron Eli kolmas maaliskuuta oli siis kolmikantaneuvottelut. Eli ole hyvä. Kiitoksia. Ja totta kai haluaisin kiittää teitä kaikkia panoksistanne. Parlamentti vetää yhtä köyttä. Se on hyvä asia. Ja niin kuin edellisellä kaudella, kun lähdimme tälle tielle, pidän hyvänä sitä, että neuvosto, vaikkakin neuvoston kannassa on paljon asioita, jotka ovat meidän kantamme vastaisia, mutta pidän erittäin hyvänä sitä, että teillä nyt on päätavoite, eli saada päteviä henkilöitä EU-hun. Ja komission yleislinja, eli meidän pitää parantaa EUn kilpailukykyä. Eli nyt täytyy varmistaa, että näistä hienoista sanoista saadaan konkreettisia tekoja, emmekä vain jätä sitä näiden hienojen sanojen tasolle. On myös tärkeää, että kaikilla on taustatietoa tästä asiasta edelliseltä lainsäädäntökaudelta, jotta nyt voimme sitten edetä tulevina päivinä tässä erittäin tärkeässä asiassa. Tämä ehdotus on tullut komissiolta, jotta voimme edistää kasvua ja vaurautta, kilpailukykyä ja tätähän Eurooppa nyt tarvitsee, nyt kun olemme toipumassa kriisistä ja muusta. Eli meidän täytyy suhtautua tähän vakavasti, koska muuten me vain kutistumme ja merkityksemme vähenee entisestään ja se pitää estää. Ja odottelen innolla tätä työtä, joka tulee olemaan hankalaa, mutta kuitenkin tärkeää. Eli jatketaan työtä tässä hyvässä hengessä. Okay, thank you very much and good... Kiitoksia ja onnea kolmikantaneuvotteluihin. No niin, kollegat. Sitten kohta seitsemän. Komission selvitys sisäiden rahastoja koskevien kansallisten ohjelmien laatimisesta. Tämä on aika tärkeä esitys. Eli kollegat, suhtautukaa tähän nyt vakavasti, koska tätä pitää nyt analysoida. Ja meillä on pieni viesti komissiolta, se on toimitettu jäsenille. Eli tämä koskee seitsemän seuraavan vuoden ajan sisäasioihin liittyviä määrärahoja. Ja jäsen valtiot laativat näitä kansallisia ohjelmia seikkaperäisemmin. Ja pidämme siksi hyvänä sitä, että komissio raportoi meille näistä yksittäisistä kansallisista ohjelmista. Kun neuvotellaan näistä sisäasioiden rahastoja koskevista ohjelmista, niin sitten minimiprosenttimäärä annetaan erityistavoitteisiin, jotka liittyvät eri rahoitusvälineisiin. Eli on erittäin tärkeää, että tässä valiokunnassa ymmärretään, millä tavalla jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön näitä prosentteja ja en ole varma, olemmeko saaneet kaikkia tietoja kirjallisesti. Eli nyt sitten odottelemme Belinda sinulta ehkä suullisesti nyt vähän lisätietoja. Eli Belinda, ole hyvä. Than I was. Puheenjohtaja puhuu nyt ehkä vähän pidempään kuin äsken. Kiitoksia jälleen kerran, että pääsin tänne valiokuntaan kertomaan teille tilanteesta kun valmistellaan näitä kansallisia oikeuksia, kansallisia sisäasiain rahastoja. Tämä nyt sovimme tästä asetuksesta ja tämä on nyt kolmas kerta kun tapaamme, me olemme täällä loka-joulukuussa. Tänään keskityisin siihen, mikä tilanne on ohjelmien hyväksymisen kohdalla, miten valtiot haluavat jakaa resursseja eri tavoitteiden välillä. Lyhyesti kommentoin, kommentoin myös kumppanuuksia ja rahoitusvälineitä, jotka jäsenvaltiot saavat aikaan. Kun te kysyitte kirjeessänne meiltä, että, tai pyysitte, että keskittyisimme erityisesti minimiprosenttiosuuksiin, niin kuin teemmekin. Meillä on jo tämä asiakirja, halusimme, että se on mahdollisimman pitkälti ajan tasalla varmusta, varmastikin halusitte sitä ja aikaisemmin, mutta halusimme aivan tuoreita lukuja mukaan ja korostaisin sitä, että aika monessa tapauksessa ja palaan tähän myöhemmin vielä, neuvottelut edelleenkin jatkuvat jäsenvaltioiden kanssa, että jos niitä tulee poikkeamaan juurista vaatimuksista koskien näitä minimiprosenttiosuuksia, mutta se että kohta yksityiskohtaisemmin. Sitten vielä haluaisin muistuttaa yleisesti siitä, että Suurin osa maahanmuutto, äh, turvapaikkamaahanmuutto kotouttamisrahastosta ja muista ohjelmista, jotka liittyvät yhteiseen hallinnointiin ja sen alaisuuteen oli noin 2,7 miljardia euroa ja AMIF-ohjelmalle 2,2 miljoonaa sisäisen turvallisuuden rahastolle. 58 kansallista ohjelmaa tullaan hyväksymään. Tähän mennessä 54 kansallista ohjelmaa on esitetty komissiolle Sitten on myös ISF-rajoista ja ISF-viisumiohjelmista. Niistä ei voida tehdä ehdotusta ennen kuin on saatu aikaan sopimus niiden valtioiden kanssa, miten astusta sovelletaan, että neuvottelut jatkuvat ja odotetaan, että tämä viedään loppuun myöhemmin tänä vuonna. Vaikkakin neuvotteluprosessi kansallisesta ohjelmasta on vieläkin meneillään ja työtä on vielä paljon joidenkin ohjelmien kohdalla, niin ensimmäistä 22 ohjelmaa on jo päässyt tar- tarpeeksi edistyneeseen vaiheeseen näiden kohdalla komission hyväksymisprosessi on jo alkanut. Olemme saaneet komissiolta hyväksynnän, että voidaan siirtää 2014 määrärahoja tähän vuoteen. Tehän tunnet, että samanlainen mekanismi on käytössä rakennerahastojen ohjelmien kanssa. Ja me odotamme, että nämä 22 kansallista ohjelmaa voidaan hyväksyä maaliskuun loppuun mennessä. Jos niitä ei hyväksytä siihen mennessä, niin silloin varainhoitoistuksen mukaisesti näitä siirtoja ei voidakaan tehdä viime vuodelta tälle vuodelle. Ja kuten tiedätte, asetus vaatii, että jäsenvaltiot julkistavat ohjelmat nettisivuillaan sitten kun hyväksyminen on tapahtunut. Ja heti kun ohjelmat on hyväksytty, me pystymme alkaa maksamaan rahaa jäsenvaltiolle. Nyt on tällainen esirahoitus käynnissä ja se on 4 prosenttia kokonaissummasta ohjelmassa plus vuosittainen ennakkorahoitus 3 prosenttia tänä vuonna. Voimme tämän maksun suorittaa vain, jos jäsenvaltiot ovat nimenneet vastuuviranomaiset. Tähän mennessä vain 5 18 jäsenvaltiosta, joilla on hyväksyttyjä ohjelmia, ovat nimenneet vastuutahon. Me olemme tietenkin muistuttaneet jäsenvaltioita siitä, kuinka tärkeää on nimitä tämä, nämä tahot. Tämä on erittäin tärkeää, koska kansallisten ohjelmien hyväksyntä on oma asiansa, mutta tietysti kun pyritään varmistamaan, että rahat siirtyvät EU-budjetista jäsenvaltioihin ja niiden budjettiin, se on ennakkoedellytys sitten sille, että voidaan rahoittaa esimerkiksi toimenpiteitä, joihin kansalais järjestöt ryhtyvät. Sitten nämä jäljellä olevat kansalliset ohjelmat, niitä ei voida hyväksyä ennen kuin MFF-asetus on tarkistettu neuvostossa ja parlamentissa. Kyse on tästä yleisestä monellisesta rahoituskehysasetuksesta, kuten tiedätte, tästähän on keskusteltu varmasti budjettivaliokunnassa tällä viikolla vielä. Sitten kun tämä on tehty rahoitusohjelma, rahoitusprofiilit ohjelmissa voidaan sopeuttaa silloin 2014 sitoumukset voidaan siirtää t- tälle vuodelle ensi vuodelle. Pääohjelmia ei voida hyväksyä, tai muita ohjelmia ei voida hyväksyä ennen kuin MFFn tarkistus on tehty ja ymmärtääksemme se tapahtuu joskus vuoden keskivaiheella, mutta samanaikaisesti jatkamme neuvotteluita jäsenvaltioiden kanssa kuitenkin ja me kovasti toivomme, että silloin kun MFF-asetus on tarkistettu, niin olemme valmiita näiden muiden ohjelmien kanssa. Sitten muutama sana siitä, miten jäsenvaltiot ovat jakaneet resursseja ohjelmiin ja näistä minimiprosenttiosuuksista myös. Tämä on sellainen elementti, jota komissio on tarkastus hyvin tarkkaan, miten jaetaan EU-varoja kansallisten ohjelmien kesken ja aivan erityisesti missä määrin täytetään vaatimukset prosenttiosuuksista jotka liittyvät vähän perussäädökseen. Se on erittäin tärkeä osa neuvotteluita trilogissa ja myös tässä loppusopimuksessa myös, jos näin voi sanoa. Sääntönä yleensä jäsenvaltiot noudattavat näitä minimiosuuksia, mutta poikkeuksellisissa tapauksissa komissio huolella äh, arvioi poikkeaman perusteluita. Haluan muistuttaa, että sopimus oli sellainen, että jäsenvaltioiden pitäisi noudattaa minimiprosenttiosuuksia, mutta jos aikoivat olla tekemättä näin, niin silloin niiden täytyy selittää miksi. Me tätä kutsutaan comply or explain periaatteeksi, ja me teimme selväksi, että vastustimme tätä, että komissio ei hyväksyisi kansallisia ohjelmia, jos selitys poikkeuksesta ei ole tyydyttävä eikä perusteltu. Me halusimme varmistaa, että tavoitteiden tavoitteisiin pääsyä ei vaaranneta, kun ei käytetä minimiosuuksia EU-rahoituksessa. Nyt sitten käsittelisin kahta päärahastoa, aloitan AMIFista, turvapaikka maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta. Jäsenvaltiot, jotka ovat myöntäneet suurimman osan ohjelmistaan tämän alan toimintaan, turvapaikkajärjestelmiin, ovat Malta, Italia, Kroatia, Ruotsi, Alankomaat ja Kreikka. Ja osuudet 57-32 prosenttiin turvapaikkakohdalla. Tässä pyrittiin varmistamaan EU-standardit ja riittävä vastaanottokapasiteetti. Pyrittiin parantamaan turvapaikkamenettelyjä ja antaa palveluita turvapaikanhakijoille ja tarjota suojaa äh, erityisesti keskittyen haavoittuvaisiin yksilöihin. Kun tarkastellaan minimiprosenttiosuuksia turvapaikkajärjestelmässä, Tämä näkyy myös tästä taulukosta, jonka tulemme teille lähettämään. Pieniä poikkeamia on, mitä tulee minimiprosenttiosuuksiin kansallisessa ohjelmassa Latvian kohdalla ja Slovakiassa. Latviassa 19 prosenttia eikä 20 prosenttia ja Slovakiassa 17 prosenttia sen sijaan, että olisi 20 prosenttia. Nämä ovat aika pieniä poikkeamia. Ne ovat todennäköisesti ihan vahinkoja vaan ja me tulemme keskustelemaan niistä kyseisten valtioiden kanssa nämä ohjelmat eivät ole vielä valmiita hyväksyttäviksi. Mitä tulee kotouttamiseen, kaikkein huomattavin äh, on Puola, Tsekki, Saksa, Ruotsi 57-42 prosenttiin. Kaikki jäsenvaltiot ovat noudattaneet minimiosuuksia, paitsi yksi maa, Kreikka. Me vieläkin neuvottelemme Kreikan kanssa ja odotamme, että he vastaisivat kommentteihimme sekä AMIFin että ISF-ohjelmien kohdalla ja he esittävät uuden ehdotuksen ohjelmista. Tietysti me kunnioitamme sitä seikkaa, että heidän pitää ottaa huomioon uudet poliittiset prioriteettinsa ja myös ymmärrämme sen, että Kreikka tarkastelee erilaisia mahdollisuuksia ryhtyä toimiin, jotka tukisivat kotouttamista, joten teemme läheistä yhteistyötä Kreikan kollegojen kanssa ja pääosatun kanssa, jotta Kreikka voisi hyötyä molemman, molemman tyyppisistä rahoituslähteistä, mutta kuten sanoin, vieläkin neuvottelemme Kreikan kanssa. Sitten maksuihin. 2014-2015 ensimmäisellä kaudella 16 jäsenvaltiota Saksa neljäs, on, on, on sitoutunut kotouttamaan noin 400 000 ihmistä. Ruotsi on kärjessä. Noin 6 000 näistä henkilöistä ovat syyrialaisia. Sitten luvatut summat, jotka perustuvat kokonaissummiin, edustavat 147 miljoonaa euroa ja ne pitäisi myöntää eri kansallisen ohjelmiin. Ja jos valiokunta haluaa, me voimme välittää yksityiskohtaisemman erittelyn näistä luvatusta summista sihteeristölle. Jos vielä voisin palata kaikkein tärkeimmät summat, jotka liittyvät kansallisiin ohjelmiin, ovat, liittyvät Bulgarian noin 40 prosenttia ja yhdistynyt kuningaskunta oli 50 prosenttia. Muut jäsenvaltiot eh, varojen käyttö vaihtelee 40 prosentista 30 prosenttiin. On korostettu sitä, että suositaan vapaaehtoista palaamista alkuperämaihin ja pyritään optimoimaan muutto toimet. Ja näiden perussummien lisäksi kansallisessa ohjelmassa seitsemän jäsenvaltiota tulee myöntämään lisärahoitusta kansallisissa ohjelmissaan tarkoituksena täytäntöönpanna kymmenettä AMIFin erityistoimea, joten erityisrahoitus on 48 miljoonaa kokonaisuudessaan. Ne maat, jotka hyötyvät, ovat Belgia, Ranska, Alankomaat, Puola, Ruotsi, Slovakia ja Romania. Sitten vielä ISF, kans, ISFn kansallisen ohjelmin jäsenvaltiot, jotka investoivat huomattavia summia ISF-rajat välineeseen ja toimiin, joilla pyritään lisäämään valmiuksia kuten ovat Belgia, Bulgaria, Saksa, Tanska, Romania, Luxemburg, Malta ja Unkari. Noin 70 prosenttia ohjelmista menee tätä tarkoitusta varten tässä keskitytään tehokkaaseen hallinnointiin ulkorajoilla ja tuetaan tietojärjestelmiä ja pyritään käyttämään hyväksi uutta teknologiaa. Kaikki jäsenvaltiot noudattavat, ovat noudattaneet minimiosuuksia tässä. Kaikkein tärkein ISF-summat on käytetty eurosuriin. Liettua on tässä mukana Kreikka ja Espanja. Kuten tiedämme, rahoituksen tarkoituksena vaikuttaa siihen, että eurosuur-asetuksen vaatimukset täyttyvät kahdeksan jäsenvaltiota, ei vielä noudata minimiosuuksia eurosuurin kohdalla. Ja kahden tapauksessa ohjelmat ovat valmiita hyväksyttäväksi. Kyseessä ovat Belgia ja Tanska. Nämä kaksi ohjelmaa todennäköisesti hyväksytään maaliskuun loppuun mennessä. Ja sitten tästä taulukosta, kun tulemme lähettämään, tulette näkemään, että Belgian kohdalla käytetään yksi prosentti eurosuriin ja nolla prosenttia Tanskan kohdalla. Jos komissio hyväksyy poikkeamat, niitä kuitenkin tarkastellaan tarkasti. Tanskan kohdalla eurosurmenot katetaan kansallisista rahastoista ja Belgia on antanut vakuutuksen vakuutuksen siitä, että tässä erityistilanteessa voi täyttää Eurosurin vaatimukset ja myöntää yhden prosentin ISF-rajat välineestä. Haluaisin vielä mainita, että tärkeä osa ISF-välinettä oli mahdollisuus, se mahdollisuus, että jäsenvaltiot voivat käyttää 40 prosenttiakin kansallisista ohjelmistaan operatiiviseen tukeen. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme rahoittaa täysin toimintoja rajoilla, muun muassa henkilöstömenot ovat tällainen kysymys. Ja on hyvä, että monet jäsenvaltiot ovat no, menneet 40 prosenttiin saakka. Jotkut jäsenvaltiot ovat päättäneet olla käyttämättä mitään varojaan operatiiviselle tuelle, mutta aiomme tarkastella läheisesti niitä ohjelmia niissä maissa, joilla on suuremmat haasteet tietysti Välimeren alueella, jotta varmistan se, että operatiivista tukea käytetään ihan täysillä tavalla. Sitten ISF-rajat välistä käytetään, Itävalta käyttää 70 prosenttia osuudestaan tähän. Muut käyttävät 7 prosentin saakka. Kolme maata aikoo käyttää minimiprosenttiosuuksen alapuolella alle näitä varoja. Ja tästä vielä tulemme neuvottelemaan. Mitä tulee sitten erityisiin toimiin? ESF-rajat välineissä kahdeksan jäsenvaltiota tulee saamaan lisärahoitusta perussumman lisäksi. Tarkoitus on laatia konsulihankkeita. Tsekin tasavalta, Belgia, Saksa, Ranska, Liet, tuo Alankomaat, Puola ja Slovenia kuuluvat tähän ryhmään. 12 hanketta liittyy tällaiseen konsulaattiyhteistyöhön. Kokonaissumma on 14,5 miljoonaa. Sitten muut alueet erityis politiikoissa on se, että on osettu laitteistoa, jota voidaan sitten käyttää Frontexin yhteisoperaatioissa. Tässä on kyseessä laitteisto, välineistö, jota jäsenvaltiot voivat käyttää, mutta jota voidaan vaatia lainaan yhteisiin operaatioihin. Muussakin jäsenvaltioissa ei tässä 13 jäsenvaltiota tulee hyötymään lisärahoituksesta. Kokonaisrahoitus on 132 miljoonaa euroa. Tätä kohtaa tunnet, kohtaan tunnettiin suurta mielenkiintoa. Tuli aivan liikaa hakemuksia, kun oli mahdollisuutta rahoittaa maat, jotka saavat tästä rahoitusta, ovat Itävalta, Bulgaria, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Puola, Portugalia, Romania. Sitten vielä e ISF poliisiasioihin huomattava ja summia, pyritään ennaltaehkäisemään rikoksia. No, tätä on varattu tähän poliisiosuuteen. Myös mukana ovat Liettua, Irlanti ja Kreikka yli 20 prosenttia rahoituksesta käytetään tähän aiheeseen. Kaikki jäsenvaltiot ovat noudattaneet minimiosuuksia. Ruotsi, Romania, Luxemburg käyttävät 50 prosenttia ISF-varoistaan tähän ja pyrkivät vahvistamaan hallinnollista ja operatiivista valmiutta ja tarttumaan kriiseihin, jotka koskevat kriittistä infrastruktuuria. Oli vain yksi jäsenvaltio, joka ei noudata minimiosuuksia ja kyseessä on Irlanti, se ei aio käyttää ollenkaan ISF-rahoitusta kriisinhallinnointiin ja infrastruktuurin puolustamiseen kehittämiseen, koska minimi tässä on 10 prosenttia asetuksen mukaisesti. Vasta hiljattain saimme tämän Irlannin ohjelman, vieläkin tarkastelemme sitä ja tietenkin tulemme keskustelemaan asiasta Irlannin viranomaisten kanssa. Haluaisin vielä lyhyesti mainita ennen kuin lopetan puheenvuoron jotakin kumppanuusjärjestelyistä ja valvonnasta. Ensinnäkin haluaisin kiittää parlamenttia tuesta komissiolle ja he ovat myös varmistaneet, että nämä säädökset pysyvät asetuksessa jäsenvaltiolle. Tämä ehkä oli vähän vähemmän tärkeää kuin komissiolle ja parlamentille, mutta me uskomme että, uskomme, että nämä ovat tärkeitä mekanismeja, jotka ovat olleet käytössä jo monien vuosien aikana yhteisissä hallinnollisissa ohjelmissa. Olemme sitä mieltä, että miten tätä on ehdotettu, on aivan sopiva tämän tyyppisiin ohjelmiin ja pitkälti olemme sitä mieltä, että jäsenvaltiot ovat osoittaneet, että ovat todellakin sitoutuneet kumppanuusperiaatteeseen ja ovat ottaneet käyttöön rakenteita ja mekanismeja ja seurantakomiteoita. Meistä onkin tärkeää, että kansainväliset järjestöt ja kansalaisjärjestöt voisivat osallistua kumppanuusjärjestelmiin ja myös seurantakomiteoihin yhdessä vähemmistöedustajien ja julkishallinnon edustajien kanssa. On myös erilaisia rahanhoitokomiteoita. Tämä liittyy ohjelmointiin, seurantaan, arviointiin, raportointiin. Niitä tullaan kuulemaan, kun mahdollisesti tarkistetaan tarkistetaan kansallisia ohjelmia ja mietitään täytäntöönpanoa joissakin tapauksissa valvontakomiteat antavat strategisia neuvoja vastuuviranomaisille sovittain yhteen tavoitteet ja kehityksen edistyksen ja ehkä myös ohjaavat toimintaa, mutta rohkaisisin kuitenkin Euroopan parlamentin jäseniä varmistamaan sen, että toimijat, erityisesti kansalaisjärjestöt ja muut järjestöt jäsenvaltioissa ottavat tietoa kumppanuuksista ja seurantakomiteoista niin, että osallistumista, osallistuminen on aktiivista ja varmistetaan, että seurataan ohjelmien täytäntöönpanoa ja ollaan mukana, jos mahdollisesti tarkistetaan ohjelmia, jotta otetaan huomioon jäsenvaltion muuttuva tilanne. Lopetan tähän puheenjohtajan, niin kun on 22 ohjelmaa tullaan hyväksymään maaliskuun lopussa. Tulemme tietenkin ilmoittamaan tästä heti, kun näin tapahtuu. Ja mielellämme tulemme tänne kertomaan neuvotteluiden edistymisestä muiden ohjelmien kohdalla. Ymmärtän, että nämä neuvottelut siis jatkuvat edelleen, joten tulemme antamaan teille kirjallisesti lukuja tämänhetkisestä tilanteesta, minimiosuuksista muistaen aina sen, että edelleenkin neuvottelut ovat meneillään niin, että jäsenvaltiot, jotka eivät tällä hetkellä pidä kiinni minimiosuuksista, joita erityisesti parlamentti on vaatinut, niin ei, se ei välttämättä silti tarkoita sitä, että tämä keskustelu tähän päättyy Erityisesti Kreikan kohdalla me ymmärrämme hyvin, että Kreikan viranomaiset ehkä nyt läheisestikin tarkastelevat AMIF-ohjelmaa ja aikovat tehdä ehdotuksia ja myönnämme sen, että Kreikalla on paljon isoja haasteita koskien myös AMIF-ohjelmaa jos te haluatte tarttua tähän ehdotukseen kotouttamista, voimme antaa sitten enemmän tietoa teille jäsenvaltioiden rahoituslupauksista ja sitoumuksista. Kiitos. Kiitoksia. Ehkä voisitte toimittaa kirjallisesti jotain meille, niin voisimme puuttua näihin ehdotuksiin. Ja yleisemmin se, että yhdistetään nämä entiset sisäasioiden rahastot, niin ajatuksena tässä oli avoimuus. Parlamentille raportointi on hyvin tärkeää ja on hyvä, että käytitte hiukan enemmän aikaa nyt selittämään meille näitä, koska se kirjainen viesti oli aika lyhyt. Täällä nyt ei paljon enää ole kollegoita paikalla, mutta ne, jotka ovat paikalla, ovat sitoutuneita näihin kysymyksiin, ja on hyvä, että saimme nyt tämän kuvauksen. No ensimmäisen puheenvuoron saa Silvi Guillaume, joka on esittelijä, mutta kuka muu vielä haluaa puheenvuoron? Spinelli, onko muita? Oejo, Onko muita vielä? Meidän täytyy käyttää riittävästi aikaa tähän, koska tämä on tärkeä aihe. Eli Silvi, haluatko nyt puhua aluksi vai viimeiseksi? Eli pari kollegaa ja sitten voit puhua lopuksi. Eli voit kuulla sitten, mitä hekin sanovat ja tarttua heidän ehdotuksiinsa. Eli ensin Spinelli, ole hyvä, Barbara. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin siteerata yhtä lausetta. Mafiapomo. Hän oli roomalaisen skandaalin ytimessä. Ehkä olette lukeneet tästä mafiakapitaali. Ja tämä Butsi sanoi yhdessä puhelussa, jota poliisi kuunteli. Sinun ajatuksesi, eli kuinka paljon voi tienata maahanmuuttajilla, huumekaupalla, se tuottaa nyt paljon vähemmän. Eli nämä voitot, joista hän puhuu, ne liittyvät hyvin läheisesti tällaiseen politiikkaan. Ja nämä ovat voittoja, joita saadaan eurooppalaisista rahoista, joita on saatu korruption kautta lähinnä. Ja vuonna 2013 kävi ilmi, että 500 miljoonaa euroa Euro- Euroopasta viiden vuoden ajalta eivät olleet menneet niihin tarkoituksiin, joihin se oli tarkoitettu. Eli sillä olisi pitänyt parantaa vastaanottokeskuksia, maahanmuuttajiin liittyviä kysymyksiä. Ja nyt Italia pyytää komissiolta 50 prosenttia näistä varoista maahanmuuttojärjestelmään, 35 prosenttia lailliseen maahanmuuttoon ja kotouttamiseen. Eli komissiolta haluaisin kysyä, eli nyt tarvitaan selkeyttä ja avoimuutta, ja millaisia takeita on annettu Italian hallituksen puolelta, ja onko mitään kunnollista valvontaa koskien näitä vakavia korruptiotapauksia, joita on tapahtunut näiden eurooppalaisten varojen osalta, ja joita on tienattu maahanmuuttajien selkärahasta. Coelho, Carlos. Kiitokset teille, Carlos Coelho. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia hyvin mielenkiintoisesta selityksestä, jonka hän tarjosi meille tällä alueella. Meidän mielestäni pitäisi olla selkeitä. Meillä on tarpeeksi avoimuutta, jotta voidaan arvioida, onko meillä tarpeeksi rahoitusvaroja ja sovellammoke oikein, käytämmekö oikein eurooppalaista rahaa, joten komissio tieto, kaikki se, jonka se voimme antaa valikunnallemme, on hyvin tärkeää. Haluaisin korostaa se, mitä jo sanoitte, eli suhtautua myönteisesti Robaikin halukkuuteen tarjota meille enemmän yksityiskohtaista tietoa liittyen kansallisiin ohjelmiin. Ja lisäksi kysyisin, että voisiko hän jakaa kanssamme hänen omat muistiinpanonsa, sillä yritin kirjoittaa muistiin näitä tietoja ja tilastoja, joita hän mainitsi, mutta niitä tuli liikaa, mutta se oli hyvin hyödyllistä meille. Kiitos. Good point, thank you. Uh... Se oli hyvä pointti. Eli Silvi, ole hyvä. Niin palaan näihin kahteen asiaan, joista kollegani puhuivat. Ne olivat täysin eri rekistereitä, eli Karloksen tavoin tartun näihin asioihin. Eli haluaisin nähdä asiakirjoja, joiden avulla voimme sitten nähdä vähän tarkemmin näistä asioista. Ja on hienoa, että Barbara otti esiin asian, joka nyt on tiedossa, ja meidän täytyy saada konkreettisia selityksiä sen suhteen, miten nämä Italian vastaanottokeskukset, mutta ei tämä varmaan koske pelkästään Italiaa, eli millä tavalla siellä asiat sujuvat. Eli olen täysin kollegoiden linjoilla. No, Paik, haluaisin kiittää häntä näistä selityksistä ja luvuista. Olisin halunnut jatkaa tiettyjä kysymyksiä, joita tuli nyt esiin näihin lukuihin liittyen. Ja olisin kysynyt, olisiko mahdollista nähdä vaikka näitä minimiprosenttilukemia. Jotain sanottiin niiden noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä, ja sitten kun on poikkeuksia, te puhuitte lähinnä yhdestä, eli ehkä voisimme parata näihin perusteisiin. Ja sitten maahanmuuttojärjestelmä, turvapaikkajärjestelmä. Eli meidän pitäisi ehkä miettiä tätä vähän enemmän. Näihin asioihin viitattiin ja sitten näihin rahoitusvaikutuksiin, jotta jäsenvaltiot saataisiin mukaan näihin toimiin. No, millä tavalla tämä sitten näkyy kansallisissa ohjelmissa? Toimiiko tämä mekanismi? Pitääkö sitä vielä tukea? Ja sitten muita kysymyksiä. No, tästä nyt on aika pitkään jo keskusteltu komission kanssa, eli vapaaehtoiset ja pakotetut palautukset. Eli nämä vapaaehtoiset palaamiset vastaan pakotetut palauttamiset, onko tämä järjestelmä toiminut, mikä on tilanne. Ja sitten näiden lukujen lisäksi kuulin kaksi viittausta, joista haluaisin vähän lisätietoja. Te puhuitte vastuussa olevista viranomaisista. Ja jos nyt oikein ymmärsin, harvoissa jäsenvaltioissa oli nimetty tällainen asiasta vastaava viranomainen viidessä 18. Eli ehkä voisitte palata tähän ja kertoa vähän, mistä tämä johtuu. Ja ne, jotka ovat onnistuneet, miten ne ovat pärjänneet verrattuna muihin. Ja sitten viimeinen kysymys. Niin te puhuitte kansalaisjärjestöjen osallistumisesta tähän seurantakomiteaan. Eli tämä ilmeisesti on turhauttumisen aihe. Eli ehkä voisitte vielä tästä kertoa hiukan lisää. Kiitos. Thank you very much, Sylvie. If no other... Kiitoksia. Jos muut kollegat eivät halua puheenvuoroa, niin annan puheenvuoron jälleen Paikille. Eli Belinda, jos voisit vastata näihin kysymyksiin, ole hyvä. Kyllä yritän. Ja jos on jotain, mitä, mihin vastaan, niin ottakaa minun yhteyttä sitten myöhemmin, mitä tulee ensinnäkin näihin vastuuviranomaisiin. Ja tässä oli horisontaalinen asetus, joka liittyi vastuuviranomaisiin. No, oli siltä osin on hyvin vähän jäsenvaltioita, jossa on osoitettu tämä vastuuviranomainen mutta jos näin ei ole, he eivät saa rahaa, joten tämä hyvin voimakkaas kannustin ja se valtiolle osoittaa tällainen vastuuviranomainen on hyvin turhauttava, että niin harva on näin tehnyt, sillä heillä on paljon aikaa ja totta kai he tietävät kyllä, mitä, mitä, mihin toimin pitää ryhtyä. Kirjoitimme jäsenvaltioille ja muistimme heitä kaikkia tästä asiasta, mutta se tulee tärkeää erityisesti niille, joissa ohjelmat hyväksytään maaliskuussa, sillä he eivät sitten saa rahaa muuten, joten uskoaksemme tämä on hyvin hyvä kannusti, mutta on hyvin turhauttavaa useassa jäsenvaltiossa kansalaisjärjestöt ovat huolissaan siitä, että rahaa ei tule virtaamaan tiettyyn aikaan useimmissa jäsenvaltioissa, paitsi jos he osoittavat vastuuviranomaisen. Ja mitä tulee näihin lukuihin, kyllä voin lähettää teille sitten tiedot näistä uudelleen sijoittamisista muun muassa ja allokoinnista tiettyihin toimiin, kohdentamisiin, sillä niistä nyt sitten tulee nämä kansalliset ohjelmat, joten kyse lisärahoituksesta näihin ohjelmiin. Tätä tulee uuden sijoittamisen rahoitus olemaan osa kansallista ohjelmaa, joten siitä tulee osa ohjelmaa. Sitten kysymys, jonka esitti Rouva Spinelli. Pahoittelut, etten muista. No tiedän, että yksi jäsenistä on kirjoittanut komission jäsenellemme. Voi olla, että se olitte te, jos ei niin pahoittelut, mutta olen nähnyt kirjeen, jossa tämä sama asia otettiin esille. Eli se asia, jonka otitte esille. Ja on tärkeää varmistaa, että rahaa käytetään oikein jäsenvaltiot, heidän tulee nimittää viranomainen tähän tehtävään. Ja pitää olla vastuviranomainen joka vuosi. Tapahtuu ohjelmien seurantaa, täytäntöön panoraportteja. Vastuviranomainen tekee tarkastuksia ja tulemme katsomaan tätä hyvin läheltä, varsinkin jos tulee vetuksia siitä, että järjestelmät eivät ole vankkoja. Italian viranomaisten ehdotus tulee vielä tapahtumaan myöhemmin, joten tulemme katsomaan tätä hyvin tarkasti, mitä mekanismeja he tulevat käyttämään saadakseen rahoitusasiat kuntoon. Jos jotain ja väliin, Yeah, just, just to pick up on resettlement, the... Niin tämä uudelleen sijoittamiskysymys. No tärkeää on totta kai varmistaa, että nämä lupaukset täytetään. On hienoa, että on 14 500 paikkaa, jotka on luvattu. Tärkeää nyt on sitten panna se täytäntöön. Toivottavasti, no mitä tulee kansasjärjestöihin, tiedän, että tästä keskustellaan kolmikantaneuvotteluissa, mutta se pätee myös ISFään ja MIFIin, että kansanjärjestöt ovat siis yksi toimija, tulee tietää ja olla tietoinen näistä rahoituslähteistä, niiden mitä pystyy osallistumaan keskusteluun siitä, miten niitä varoja käytetään ja kannustamme jäsenvaltioita osallistamaan muitakin toimijoita tietyissä sisäasioissa. Kansallisyhteiskunnan rooli on vähemmän tunnustettu kuin muissa alueissa, kotouttamisasiat, no siinä totta kai kansalaisyhteiskunnan rooli on tunnustetumpi, mutta muissa alueissa näin on, ei ehkä ole. Komission näkökulmasta on tärkeää, että kansalaisyhteiskunta pystyy osallistumaan kaikkiin toimintaloisiin. Ja kun keskustellaan neuvotella näistä rahastoista, niin huolta on siitä, että jos tieto on arka luontoista, muun muassa poliisiyhteistyötieto, niin tietoa pitäisi paljastaa. Tämä on kuitenkin eri asia mutta jäsenvaltiot, niiden tulisi osallistaa kansallisyhteiskuntaa ja paikallisviranomaisia muun muassa ohjelmien täytäntöönpanoon ja tulemme jatkamaan sitä, että kannustamme heitä tähän. You know, you're mentioning about the website. Sorry to... Te puhuitte tästä verkkosivustosta. Eli voisiko näiden kansalaisjärjestöjen tietoja olla nettisivuilla? Voitaisiko siellä ottaa näitä käytännön asioita esiin? En ole varma, kuinka hyvä internetsivu on tällä hetkellä, mutta sitä voidaan parantaa We'll, um, put more on there. Me laitamme sinne lisää ja voimme laittaa linkkejä kansallisille sivustoille. Joten toivottavasti ihmiset löytävät sivustoille ja kansallisille sivustoille komission sivun kautta, jos siellä on linkki. Tämä oli suunniteltua, en tiedä, niin tulee kyllä varmasti tapahtumaan. I mean, I want to, uh, my role here I think is to... No, minun roolini on nyt esittelijän ja jäsenten puolesta sanoa, että me arvioimme näitä tietoja, joita te annatte meille tästä tiedonannosta. Se on tärkeää, mutta meille avoimuus ja vastuullisuus ovat keskeisiä, nyt kun on yhdistetty näitä uusia mekanismeja. Eli tällä tavalla haluamme edetä tulevaisuudessa ja avoimuus tarkoittaa juuri tällaista vastuullisuuteen liittyvää mekanismia. Tämä on meille tärkeää ja se nyt tuli täällä tänään esille näissä kysymyksissä. Ja varmaan voitte nähdä näistä puheenvuoroista. Niin, oliko teille vielä jotain? Kyllä, mielellämme jatkamme raportointia teille. Ja kun sitten saan tätä raportit ensi vuonna, niin totta kai tulemme jo tänä vuonna, mutta sitten näemme, mitä tapahtuu kentällä. Mutta valiokunta voisi kutsua jäsenvaltioita, joiden ohjelmat on hyväksytty tulemaan kertomaan enemmänkin siitä, että miten työtäpano tapahtuu kentällä se loppujen lopuksi. Ja kyse on siitä, että mitä jäsenvaltiot tekevät rahalla ja miten, mitä painopistealueita heillä on. Painopistealueita, joita parlamentti, parlamentti on päättänyt. Kiitoksia vielä näistä tiedoista ja kiitoksia kollegoille myöskin näistä puheenvuoroista. Meillä on nyt pieni ongelma. Jacques Richard ei vielä ole paikalla, eikä hän varmaan ole täällä ennen kello 17. Ja sitten meillä on työasiakirjan käsittely. Varjoesittelijät eivät nyt ole paikalla. Eli tätä ei vielä voida käsitellä. Eli ikävä kyllä, meidän täytyy nyt pitää taukoa viiteen asti, koska emme voi käsitellä näitä asioita vielä. On ihan hyvä, että olemme että meillä on riittävästi aikaa, mutta nyt tärkeimmät puhujat eivät ole paikalla, joten... Niin, Carlos, oliko silloin jotain? Onko sulla ehdotus? Possible to call the... En tiedä, onko voitaisiinko kutsua paikalle varjoista, koska ilmeisesti jossain he täällä rakennuksessa ovat. Niin mietin kyllä sitä jo. Siis muutama täällä on. Sofi, oletko sinä tämän työasiakirjan osalta varjoesittelijä? So this is, this is an ever this is an ever moving feast, you know. No no no, Carlos, we have. Niin, Carlos, nyt tilanne on kehittynyt iltapäivästä oli tulossa tylsä, jota nyt on saatu vähän draamaa kehitettyä. Eli pidämmekin vain 15 minuutin tauon, eli kahvitauko. Jacques Richard on täällä vartin päästä, eli 15 minuutin tauko ja sitten jatkamme. Sopiko näin? No niin. Kirkhopin takaisin saaminen vähän rasitti minua, mutta Eli palatkaa viimeistään vartin kuluttua takaisin ja sitten siirrymme esityslistalla kohtaan kahdeksan.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 colleagues, we must make a start because otherwise... No niin, kollegat, nyt täytyy jatkaa, koska meillä on vielä tämänkin jälkeen asioita esityslistalla. Puhe oli 15 minuutista ja nyt on kulunut jo 20, eli kollegat, jotka ovat nyt palanneet kohtaa kahdeksan varten, niin käynnistämme keskustelun ja meillä on nyt vieras paikalle eli Ranskan hallituksen neuvoa antava elin, on laatinut vuotuisen kertomuksen digitaaliteknologiasta ja perusoikeuksista, ja meillä on paikalla täällä tutkimusosaston yleisesittelijä Jacques Richard, ja sitten varayleisesittelijä vetomustuomari Laurent Sitterman. Eli kuulemme tästä raportista, joka liittyy digitaaliteknologiaan ja perusoikeuksiin. Tämä vuosikertomus käsittelee nyt hyvin tärkeää aihetta. Nämä kertomukset valmistellaan huolellisesti ja niiden osalta otetaan yhteyttä moniin tahoihin ja instituutioiden. Ja vuonna 2014 keskityttiin siis digitaaliteknologiaan ja perusoikeuksiin. Monet kollegat ovat olleet kiinnostuneita näistä kertomuksista ja esittelemme Albrecht myöskin, hän myöskin häntä kuultiin tässä. Siinä on 50 suositusta, jotta voidaan varmistaa, että perusoikeuksia kunnolla noudatetaan. Ja tietysti jotkut näistä suosituksista on suunnattu EUlle ja tämä yhteenveto kielellä on teille jaettu. Eli nyt puheenvuoron saa Jacques Richard, ja sen jälkeen sitten Lohan Siterman. Ja sen jälkeen sitten valiokunnan jäsenet saavat puheenvuoron. Eli ensin Richard. Te voisitte ehkä pitää ensimmäiseksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, kiitos, että saimme tulla tänne valiokuntanne. On suuri kunnia meille tulla esittelemään tämän vuosikertomuksemme. Pari sanaa metodologiasta liittyen tähän työhön, sillä se voi olla melko ihmeellistä, että Ranskan Conseil d'Etata kiinnostavat nämä aiheet ja on varmaan mielenkiintoista teillekin, että tiedätte, millä tavalla teemme työtä. Ensinnäkin se, että saa olla täällä edessänne, on se, että tässä nyt tehdään täysi ympyrä. Ympyrä sulkeutuu siis, niin kuin puheenjohtaja sanoi, niin olimme täällä Euroopan parlamentissa, kun tämä vuosikertomus, kun sitä oltiin vasta tekemässä, ja tapasimme useita parlamentin, Euroopan parlamentin jäseniä, ja tapasimme myös komission neuvoston edustajia ja Euroopan tietosuojavaltuutetun joten kyse on aiheesta, johon tarvittiin osa myös osio eurooppalaista oikeudesta, joten kiitosta saimme tulla tänne. Toinen asia, jonka halusin sanoa teille esitellekseni työtämme, sanoa, että Ranskan Conseil joka vuosi valitsee aiheen, johon liittyy juridisia konnotaatioita, ja sitä työstetään sitten noin 10 kuukautta toiminnassaan, ei juridisesti, vaan no se ei siis kuulu, se kuuluu osaan toista toimintaa, joka on tällainen ajatushautomo, toiminta ja siinä, siinä on ihan vähemmän henkilöstötöissä, kun se Siinä on siis tutkimusosaston yleisesittelijän vara, yleisesittelijä, jotka tekevät ehdotuksia, jotta olisi parempi ymmärrys jostain aiheesta tai jostakin prosessista. Aiheet vaihtelevat, mutta aina siis juridisia konnotaatioita on, niin kuin sanoin, mutta ei ainoastaan näin, sillä se että pohti aina julkisoikeudellisia aspekteja 2013 työstimme soft, niin sanottua soft lawta, aihe, joka ei ollut välttämättä itsestään selvä meidän kaltaisellemme elimelle, joka tekee enemmänkin työtä niin sanotun kovan lain kanssa 2012 aiheena olivat virastot hallinnoissa Ranskassa ja niiden purkaminen 2014 työstimme siis digitaaliteknologiaa ja perusoikeuksia. 2015 konsedetaan aiheena on julkisten oikeushenkilöiden taloudelliset toimet ja tämä työ on jo alkanut. Mutta palatakseni tähän digitaaliteknologiaan, mihin me valitsimme tämän aiheen, no siksi, että Ranskan Conseil d'État perinteisesti suojelee julkisia oikeuksia. Ja jos pohditaan digitaaliteknologiaa, niin siihen liittyy myös laki, josta en nyt puhu sen enempää, mutta sen liittyy historiaa, konseideta, on aina ollut tarkkaavainen ja halunnut suojella yksilöiden oikeuksia maailmassa, joka on yhä digitaalisempi, mutta meitä kiinnostaa tämä aihe myös siksi, että tekniikan, talouden kehitys digitaalisioissa on mullistanut maailman ja koska digitaaliteknologia on melko kaksi tulkintaista ambivalenttia, toisaalta se kiihdyttää tiettyjä vapauksia, mutta toisaalta siihen kuuluu riskejä, jotka liittyvät yksityiselämään ja tietosuojaan, joten tämä kaksijakoisuus kiinnosti meitä voimakkaasti ja sen myötä päätimme tehdä tiettyjä ehdotuksia 50, niin kuin puheenjohtaja juuri sanoi, ehdotuksissa otetaan huomioon tarve suojella henkilötietoja, mutta toisaalta tavoitteena on, että tekemämme ehdotukset eivät sterilisoi tai poista tätä innovatiivista voimaa, joka digitaaliteknologia voi olla – erityisesti jos ajatellaan innovaatiota ja työllisyyden, työpaikkojen luomista ja sitä, että parannetaan tiettyjä rikkauksien lähteitä. No niin, tämä tasapaino oli asia, jota, johon pyrimme. Tämän tehdäksemme pohdimme sitä, että että mikä, pohdimme erityisesti henkilötietojen käsitettä. Ja meillä oli, epä, no ei epäilyksiä, mutta tein paljon tutkimusta ja käsittelimme myös muita näkökulmia. Ja sitten siimme syrjään ajatuksen siitä, että henkilötiedot olisivat sitä paremmin suojeltuja jos niille annettaisiin omaisuusluonne, eli että ihmiset omistavat henkilötietonsa. Tämä on melko houkutteleva idea ja turvallisen tuntuinen, mutta kuitenkin meistä tuntui siltä, että kyse ei ollut ideasta, jota pitäisi viedä eteenpäin. Ja paljon keskustelua siis käytiin muun muassa asianajajien kanssa – muassa erään kuuluisen raskalaisen asianajan kanssa, joka on näissä asioissa naistausta erinomaisesti perillä, mutta sen sijaan suosimme toisenlaista lähestymistapaa. Eli Saksan perustuslaista löysimme käsitteen, jota Saksan perustuslaki tuomioistuin on esittänyt, ja kyse on informatiivisesta itsemääräämisoikeudesta niin sanotusti. Ja tämä kyse on ihan monimutkaisesta käsitteestä, se on jopa vaikea lausua. On siis hyvin yksinkertaisesta asiasta loppujen lopuksi. Eli yksilöillä on oikeus päättää jos viestitään tai käytetään heidän henkilötietojaan. Saksan perustuslaki tuomioistuin Karlsruessa antoi päätöksen 83. Se liittyi erääseen lakiin, jonka myötä perustet, jo, määriteltiin tämä käsite, eli tiedon itsemääräämisoikeus kyse ei ole uudesta oikeudesta, jonka mainitsemme, vaan käsityksestä, henkilötietokäsityksestä, jo, jos siis ajatellaan, että tietoja esimerkiksi siirtyy tietyille foorumeille, ja kollegani puhuu tästä vielä lisää ehkä kuluttua. Kyse on olennaisesta periaatteesta, joka liittyy myös muihin perusoikeuksiin, jotta niitäkin, ja tärkeää myös takaa nämä muut perusoikeudet. Ja tähän käsitteeseen perustimme nämä suosituksemme. No niin, herra puheenjohtaja. Näiden muutaman minuutin aikana sanoin sen, mitä halusin sanoa, ja kollegani Sitterman voi varmaan vielä jatkaa, jos teille sopii, herra puheenjohtaja. Thank you very much, and we go straight to the end. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi heti sitten olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelen teille joitakin näistä raportin 50 ehdotuksesta. Keskityn sellaisiin ehdotuksiin, joiden tarkoituksena on muuttua asetusluonnoksessakin eh, henkilökohtaisista tiedoista, josta parlamentti tulee, parlamentti, johon parlamentti otti kantaa viime vuonna jo, ja sitten siitä nyt neuvotellaan neuvostossa. Nämä ehdotukset liittyvät lähestymistapaan, joka on kaksiulotteinen. Toisaalta halutaan antaa enemmän valtuuksia yksilöille, jotta voivat valvoa itse toimien kollektiivisesti suojella siis omia tietojaan ja toisaalta halutaan saada suurempaa tehokkuutta julkisten viranomaisen toiminnalle, erityisesti kun he ovat vastuussa tietosuojelusta, joten tässä on tällaista täydentävyyttä yksilöiden välillä, jotka saavat paremmat aseet suojautua ja sitten julkiset viranomaiset, jotka voivat toimia tehokkaammin. Mitä tulee tähän ensimmäiseen aspektiin, tässä puoletaan sitä, että annettaisiin enemmän tilaa teknologialle, teknologialle joka vahvistaa tietosuojaa, koska te- digitaalisuutta usein nähdään uhkana, mutta teknologiaa voidaan käyttää myös vahvistamaan tiedon, tietosuojaa. Ja nyt ollaankin sitä mieltä, että tietosuojan viranomaisille maisten yksi olennainen tehtävä pitäisi olla se, että edistetään tällaisen teknologian käyttöä. Tämä teknologia voi olla vaikka sitä, että kehitetään visualisointivälineitä omista henkilötiedosta, miten niitä käytetään, tai sitten sellainen väline, jonka mukaan voidaan standardoida yritysten henkilötietopolitiikkoja, niin kuin äh, parlamenttikin asiasta äänestäjä asetuksen yhteydessä, tai tämä voi liittyä henkilötietoihin ja metatietoihin, jotka määrittelevät käyttöehdot. Tietojen kohdalla on monia keinoja, monia ratkaisumalleja, joita voidaan tutkia, mutta tässä on mielenkiintoista kuitenkin se, että tästä tulee ihan oma toimintakenttänsä kansalliselle, tietosu- kansalliselle tietosuojaviranomaiselle. Halutaan antaa myös valtuuksia yksilöille, jotta he voivat kollektiivisesti suojautua. Kollektiivinen, tässä on tällaista joukkokanteen kaltaista toiminnasta, tai kollektiivista oikeussuojakeinoista, vaikka palkansaajien kohdalla, tai nämä erilaiset ryhmät ihmisiä voivat suoraan toimia kansallisessa oikeusjärjestelmässä silloin, kun on tapahtunut lainsäädännön rikkomus henkilötietojen kohdalla. Tuomari voi todeta tämän rikkomuksen ja sitten tuomari voi yhtyä tähän toimintaan. Että tällainen ehdotus on tehty. Se, että G 29 julkilausumassa Pariisissa joulukuussa 2014 tämän meidän raporttimme jälkeen. Sitten palaan ehdotuksiin, joilla pyritään parantamaan roolikuutta julkisten viranomaisten toiminnassa, kun he pyrkivät suojelemaan tietoa, tietoja. yksi tärkeä ehdotus liittyy sovellus, oikeuden sovellusalaan EU-oikeudessa tietosuojakysymyksessä, koska tällä hetkellä kun tarkastellaan yleisiä käyttöehtoja tärkeimmissä hakukoneissa esimerkiksi tai sosiaalisissa verkostoissa nämä yleiset käyttöehdot viittaavat jonkun muun kuin Euroopan valtion lainsäädäntöön. Ja kun käytetään tämän tahon palveluita, kansalaisen sitten pitää hyväksyä tämä laki, eikä hän saakaan enää suojaa eurooppalaista oikeudelta. Ja ollaan sitä mieltä, että tietosuojalainsäädäntöä pitää pitää ehdottomana sääntönä, jonka pitää olla korkeammalla tasolla, kun verotaankin toiseen oikeusjärjestelmään ja lakiin. Tämä näkyy myös G29 julkilausumassa viime vuoden joulukuulta. Ja tämä on sellainen asia, joka voitaisiin selvästi kiirellä tähän eurooppalaisen asetusluonnokseen niin, että tuomarit ymmärtäisivät todellakin, että EU-toimielinten tarkoituksena on antaa tällainen eh, ehdottoman määräyksen status tälle. edetään korostaa myös sitä, kuinka tärkeää on vahvistaa seuraamusoikeuksia tietosuojarikkomuksista, niin kuin tässä EU-asetushankkeessa on tehty, mutta raportissa korostaa myös sitä, että viranomaisilla pitää olla joukko välineitä, todella täydellinen sarja välineitä, jotka soveltuvat hyvin äh, riskiin, jota tietosuojakysymyksiin liittyy, pitää rangaista vahvalla tavalla kaikkien törkeimpiä rikkomuksia ja antaa enemmän oikeudesta varmuutta myös niille toimijoille, jotka käyttävät henkilötietoja taloudelliset toimijoille aivan erityisesti. Ja voidaan, voitaisiin luoda myös tällainen sääntöjen vastaavuussertifikaatti ja näin tietosuoja tietosuojavailulta pyydettäisiin tiettyjä välineitä, jotta varmistuttaisiin siitä, että toimitaan lainsäädännön mukaisesti tietojen käsittelyssä. Tämä voi liittyä myös kaikkein riskialttiimpaan toimintaan, ajatellen yksityisyyttä ja tietosuojavaltuutettu ei suinkaan voi kaikkea valvoa, mutta voitaisiin luoda tällaisia pakollisia sertifiointijärjestelmiä, joiden kautta voidaan todentaa jatkuvasti, ei vain silloin, kun tämä käsittely alkaa, vaan silloin, kun tätä jatkuvasti toteutetaan, voidaan varmistaa, että tietosuojan lainsäädäntöä noudatetaan kaikilta osiltaan. En nyt mene pidemmälle, muitakin ehdotuksia löytyy tästä raportista, mutta mielelläni vastaan teidän kysymyksiinne. Kiitos. Thank you, Mr. Seisman. I think we could... Kiitoksia. Seuraava kohta esityslistalla on juuri työasiakirja, joka liittyy valvontaohjelmiin, valvontaelimien ja niin edelleen. Eli nyt sitten valiokunnan jäsenet. Osa on tulossa seuraavakin kohtaa varten. Ja ensimmäinen puhuja, Lopes Aguilar, ole hyvä. Claude. Merci. Kiitoksia. Kiitoksia tästä kertomuksen esittelystä. Se oli hyvin mielenkiintoinen. Itse entisenä tämän valiokunnan puheenjohtajana olen käynyt näissä tieteellisissä ja teoreettisissa kokouksissa Conseil d'Etatissa oikeusministerin Tobiran kutsusta viime vuonna. Tässä tapauksessa ja tässä asiakirjassa on nyt tarkasteltu tilannetta kansallisesta näkökulmasta ja siellä on puhuttu näistä vertailuparametreista. Se tulee Saksan perustuslakituomioistuimeen ja Espanjan perustuslakiin. Sehän on paljon tuoreempi perustuslaki kuin Ranskan perustuslaki. Ja sitten Saksan lakitason vuodelta 1949. Espanjan perustuslaki laadittiin vuonna 1978 ja silloin jo kiinnitettiin huomiota digitaaliseen vallankumoukseen ja informaatioteknologiaan. Teknologia vaikuttaa perusoikeuksiin ja erityisesti oikeuteen yksityisyyteen. Kansallisten vastauksien aika on nyt ohi. Ja nyt täytyy löytää eurooppalaisia vastauksia. Ja paradoksi on se, että edellisellä lainsäädäntökaudella työstettiin asetusti, asetusta, siis ei direktiiviä, vaan asetusta, jota sitten sovelletaan suoraan jäsenvaltioissa. Ja se vaikuttaa myöskin jäsenvaltioiden perustuslakeihin. Kansalaiset ovat tätä peräänkuluttaneet ja jäsenvaltiot vastustavat tätä eurooppalaista kehitystä. Eli neuvostossa on jäädytetty mahdollisuus edistää näitä oikeuksia ja päivittää vuoden 1995 direktiiviä. Eli kysymykseni teille, onko teillä tietoa näistä rajoista, jotka liittyvät kansallisiin vastauksiin, vaikka ne ovat kehittyneitä ja päivitettyjä ja vaikka ne liittyvät kansalaisten perusoikeuksiin, oikeuteen, yksityisyyteen, oikeudet, jotka liittyvät informaatioteknologiseen itsemääräämisoikeuteen. Meillähän on näitä rajoituksia, Eli teidän mielestänne, millaista lisäarvoa on eurooppalaisessa vastauksessa, jota vielä odotellaan, koska neuvosto ei halua edistää tätä henkilötietolainsäädäntöä Euroopan tasolla. Thank you very much, Juan, for that. now, Mr. Kiitoksia sitten, Carlos Cuello. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esityksistä ja onnittelut Ranskan Conseil d'Etatlle tästä raportista. Olen samaa mieltä siitä, että liitalaisteknologia on kaksijakoinen jakoinen käsite, tai siihen liittyy kaksijakoisuutta, kuten sanoitte, on kyse hyvin tehokkaasta välineestä, siihen, että tiettyjä oikeuksia voidaan jäsenvaltioissa suojella, mutta toisaalta informaatioteknologia voi, voi vähentää oikeuksia. Eilen tässä salissa keskusteltiin terrorismin torjunnasta ja uusista välineistä. Ja minusta tuntuu, että joskus äh, me emme ole niin varovaisia kuin pitäisi olla varmistaaksemme että me ole rakentamassa poliisivaltiota ja että suojeltaisiin kansalaisten oikeuksia tavalla, jolla pitäisi, jota pitäisi noudattaa. Olen samaa mieltä lähestymistavasta, jonka mainitsitte, eli se, joka on sanottu inspiraatiossa Saksan perustuslakituomioistuimen päätöksestä ja anna tämän määritelmän, jota en tuntenutkaan, eli tämä ää, itsemääräämisoikeus, digitaalisen sillä omistajuuden määritelmä ei päde tässä juridisesti. Jo, jokin asia, jonka omistaja on asia, jonka voidaan myydä, mutta tämä tiedon itsemääräämisoikeus on osa minun identiteetti, omaa identiteettiäni ja on hyvin mielenkiintoista tämä valitsemani lähestymistapa. Huomaan, että on siis 50 ehdotusta Minulla ei ollut mahdollisuutta lukea tätä raporttia ennen, mutta tulen lukemaan sen läpi hyvin tarkkaan ja olen varma, että on hyvin mielenkiintoisia ehdotuksia, jotka voisivat olla hyödyllisiä, mutta haluaisin esittää konkreettisen kysymyksen. Minusta tuntuu siltä, että on suuria eroja EUn ja sen välillä tavasta, jolla henkilötietojen suojaamisen käsite koetaan. En halua, että tässä nyt tulee mitään vastakannasta tulla pohjois-eteläakselilla, mutta pohjoisessa koetaan, että henkilötietojen suoja on tärkeä osa perusoikeuksia ja pitää paikkansa, että osata maita niin kuin Portugali, josta minä tulen, että näiden arvojen käsite ei ole itsestään selvä, jos halutaan vahvistaa demokratiaa digitaalisella ajalla, niin halutaan, että ihmisillä on tämä käsite, eli että kansalaiset voivat puolustaa henkilötietosuojansa samalla tavalla kuin mitä he ymmärtävät, miten he ymmärtävät muut perusoikeudet. Kysymykseni kuuluu siis pohdinnassanne ja ehdotuksissanne, onko niissä otettu huomioon nämä asiat, eli onko niissä suosituksia – liittyen julkiseen mielipiteeseen, jota voitaisiin vahvistaa me käsityksestä siitä, mitä ovat perusarvot, ottaen huomioon samalla henkilötietojen suojan digitaalisella aikakaudella. Kiitos. Thank you, Carlos. In fact, I, mean, I was looking at the proposals. Katsoin itsekin näitä ehdotuksia, ja tämä on niin laadukas kertomus. No tällän, tällaista tietysti voi nyt odottaakin, mutta tämä on niin selkeä, että tätä on helppo lukea. Eilen esimerkiksi olin lakikonferenssissa ja siellä kysyttiin näistä turvasatamaehdotuksista. Ja tässä on niin täsmällisiä ehdotuksia niidenkin suhteen, eli sanoin kollegoilleni, että kun he katsovat näitä suosituksia, niin ne ovat hyvin käytännönläheisiä. Eli tämän halusin ottaa esille, tämä on hyvä kertomus. Jan tuli juuri sisälle, mutta ensin Silvi. Silvi Guillaume ensin, ole hyvä. D'autant que je me retrouve assez bien. Ihan lyhyesti, koska yhden pitkälti siihen, mitä Carlos Coelho sanoi, on itse ranskalainen ja olen sitä mieltä, että tämä henkilötieto kysymys on todellakin edennyt viime vuosina, mutta on lähtö aika pitkälle. Jotkut maat Euroopassa ovat paljon kiinnostuneempia kiinnostuneimpia asioista kuin aikaisemmin. Ja ovat sitten kyllä jääneet vähän jälkeenkin näissä asioissa. Ja teidän asiakirjanne mm, auttaa tässä aukon täyttämisessä. Ja tässä on tiettyä puhtautta muotoilussa, joka on aika kiinnostavaa. Ja ottaisin sille vain yhden kysymyksen, joka liittyy tähän muotoon, kun käytitte tätä eh, informatiivista itsemääräämisoikeutta. Yksilö voi itse päättää, miten hänen henkilötietojaan käytetään hyväksi. Käytetään. Tämä voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta on helpompi päättää omista tietojen välittämisestä. Voitaisiinko päättää näiden tietojen käytöstä niin että emme tiedä, miten tietoja käsitellään, kun ajatellaan tietojen määrää ja eri rakenteiden määrää ja käyttäjätahojen määrää. Halusin tästä kannan. Thank you, Sylvie. Of course I Kiitoksia. Esittelijä Albertia oli kuultu tässä laatimisvaiheessa, eli Jan, ole hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Minunkin mielestäni tämä on erinomainen kertomus. Muistan keskustelumme. Ja täällä on otettu mukaan paljon asioita, joista mekin olemme keskustelleet, ja voimme nyt käynnistää keskustelun myöskin kansallisissa parlamenteissa. Ja julkiset keskustelut, joita on käyty EU:ssa, ssa Kuten Koja sanoi, vielä käydään erilaisia keskusteluita samanaikaisesti, eli ne pitää yhdistää. Ja tämä kertomus on erinomainen mahdollisuus siihen. Olisi hyvä, jos tämä kertomus toimitettaisiin myöskin jäsenvaltioiden kansallisiin parlamentteihin, Eli toivottavasti näin voidaan tehdä, tai ainakin mitä se levittää tietoa tästä kansallisten parlamenttien asiasta vastaavien valiokuntien välillä. Kiitoksia. Jos muut kollegat eivät halua puheenvuoroa, niin minä pyytäisin, että pidätte loppupuheenvuorot, mutta lisäisin siihen, mitä Albrecht juuri sanoi. Eli en tiedä, otitteko tämän esille, mutta onko Ranskan hallitus reagoinut tähän kertomukseen ja vaikuttaako se sitten neuvostoon, koska Albrecht ja Loristeen ja minä olimme Riikan neuvoston kokouksessa. No en nyt sano siitä sen enempää, mutta sanoisin, että se oli haasteellista. En tiedä, onko tämä sana haasteellinen ihan oikea, mutta en nyt puhu siitä sen enempää on tietysti merkittävä tekijä. Eli olisi hyvä, että kollegat kävisivät läpi tämän kertomuksen. Ja sitten loppupuheen vuorot ja voitte vastata esitettyihin kysymyksiin samalla. Kiitos. Euh, kiitos puheenjohtaja, kiitos kysymyksistä. Se osoittaa, että aihe kiinnostaa teitä joten koitamme jakaa vastaukset Lohoon ja minä. No Conseil d'Etat on hyvin vapaamuotoinen laitos, joten Laurent ja minäkin varmaan puhumme vapaasti, mutta yritämme tehdä tämän kahdella äänellä. Mitä aloitan ehkä tästä teidän kysymyksestänne vastaan siihen, eli mitä Ranskan hallitus tekee tämän kertomuksen kanssa. No, kyse on hyvin erityisestä tilanteesta, joka on Conseil d'État Ranskassa. Kyse on siis laitoksesta, joka laatii kertomuksia, jotka eivät päädy sitten vain arkistoihin, vaan kyse on kertomuksista, jotka ovat melko operatiivisia. Kyse on ehdotuksista usein ja sen takia tar- katsomme tarkkaan, että ehdotukset ovat konkreettisia ja realistisia – jotta hallitus päättää sitten noudattaa niitä tai ei. Ja Laurent tietää tästä vieläkin enemmän, mutta siis Ranskan hallitus on päättänyt laatia lain digitaaliteknologiasta. Ja pääministeri toivoo, että ennen tätä lakia käytäisiin julkista keskustelua, joka olisi hyvin syvällinen, hyvin laaja, hyvin avoin. Ja Ranskan hallitus on sitten antanut äh, Ranskan kansalliselle digitaaliteknologianeuvostolle johtaa tätä keskustelua Ranskan maakunnissa ja jopa rajojemme ulkopuolella. Ja pääministeri käski tätä neuvostoa sitten, tai sanoi, että se voisi inspiroitua näistä suosituksista, joita me olemme antaneet. Laurent Siterman työskentelee rouva, no siis on yhteistyössä rouva Maxellömerin kabinetin kanssa ja he pyrkivät löytämään sitten yhteyspisteitä meidän ehdotustemme ja hallituksen tekstin kanssa. Eli ehdotuksemme eivät ole vain, ole vain sanahelinää. Oliko sulla vielä jotain Ranskan hallituksesta? Euh, l'opportunité de répondre à la question sur euh, la... Ehkä vastata tähän Eurooppala, kysymykseen eurooppalaisesta ulottuvuudesta suhteessa kansallisen ulottuvuuteen, jonka herra Aguilar esitti. Hallitus pyrkii määrittelemään digitaaliset tavoitteet Ranskalle ja aiheet, aiheesta tarvitaan sitten lainsäädäntöaloite ja Tämä liittyy myös tähän keskustelun alla olevan eurooppalaisen asetuksen ja henkilötietokysymyksen pyritään saamaan aikaan asetus. netin verkon neutraaliudesta muun muassa ja Conseil d'Etat raportti haluaa auttaa näissä niin molemmissa asioissa. Mitä tulee kansallisen lainsäädäntöön, näinhän hallitus voi suoraan tarttua, kun se edetään ehdotuksia, jos näin haluaa tehdä, mutta myös eurooppalaisessa keskustelussa hallitusneuvostossa voi käyttää tätä yhtenä lähteenä ehdotuksilleen. Sur, sur, euh, sur la question de Lopez Aguilar. Herra Pesagilarin kysymyksen vastatakseni, no hän kysyi meiltä, että onko Conseil d'Etat tietoinen, se on hyvin voimakkaasti siis, eli olemmeko tietoisia siitä, että Euroopan tasolla piilee ratkaisu, eikä kansallisella tasolla, no voin varmistaa teille, että kyllä, Ranskan Conseil d'Etat on tästä hyvin tietoinen. Minä osallistun sen kokouksiin joka viikko torstaisin, jossa käydään läpi lakiehdotuksia, tärkeimpiä päätöksiä, joita hallitus on meille sitten antanut ennen kuin tekstit viedään eteenpäin ministerineuvostolle, niin tämä on hyvin antoisaa tämä kokouksen osallistuminen. Siinä näkee, miten eurooppalainen oikeus on meidänkin lainsäädäntöämme. Ja noin 10-15 vuotta sitten Ranskassa ainakaan näin ei ollut. Kyse oli lainsäädännöstä, joka oli no, hieman jämähtänyttä ja konsolidettaan kokouksia ei käydä ilman, että kollegani Jean-Luc Soron, joka on eurooppalaisen lainsäädännön äh, valtuutettu, keskustelisi esittelyn kanssa nähdäkseen, että, jotta nähtäisiin, että ovatko nämä toimet toteuttamiskelpoisia joten voin vakuuttaa teille, että olemme täysin tietoisia tästä juridisesti, mutta myös jos pohditaan globaaleja valta aspekteja, olisimme paljon voimakkaampia suhteessa Atlantin to- toisessa puolen kumppaniin, jos olisi voimakkaampia eurooppalaisia välineitä. Kuitenkin siihen, mitä vastaan teille on, että valitettava on, että on tiettyjä kohtia, joissa valtiot, kansallisvaltiot ovat hyvin tietoisia ja tässä käsitellään kysymyksiä, jotka ovat hyvin arkaluonteisia. Muassa on kyse poliisikysymyksistä. Kuitenkin yhteistyötä voidaan käydä Euroopan valtioiden välillä. Mutta siis tämä Digital Rights-päätös tästä näkökulmasta Ranskan viranomaisille. Se oli jotakin, mikä ei jäänyt huomaamatta, sillä kyse on aiheesta, jossa on kyse tehokkuudesta, toimeenpanoelinten tehokkuudesta siis. No niin, mutta kyse on aiheesta, joka on ehkä arkaluontoinen, mutta näin on ehkä pakko Laurent. Quelques autres questions. Sur la question de, de monsieur... Niin on kysymyksestä vielä nämä näkemyserot eurooppalaisten maiden välillä, mitä tulee yksityiselämän suojaamiseen. Jotkut lähtevät kansallisista perinteistä, jotka ovat erilaisia. Esimerkiksi jos ajatellaan henkilö, kansallista henkilötunnusta, sehän on Ranskassa erittäin arkaluontoinen tieto ja sitä käytetään vähän. Mutta sitä taas Pohjois-Euroopassa esimerkiksi Niitä käytetään paljon enemmän ja niiden avulla voidaan helpottaa jokapäiväisiä menettelyitä. Eli kansalliset lähtökohdat ovat jo erilaisia, mutta Euroopan parlamentti on tämän osoittanut, vaikka Euroopan edustajat täällä eivät edustakaan omaa maataan, mutta, mutta eurooppalainen kanta on tässä tullut esille. Ja sitten hiljattain meillä oli keskustelu perusoikeuksista ja digitaaliteknologiasta ja katsoimme eurooppalaista ulottuvuutta. Siellä oli ranskalainen puhuja, siellä oli Saksasta, Belgiasta ja jopa Yhdysvalloista puhujia. Mutta voitte nähdä, että kaikissa näissä maissa mietitään samoja kysymyksiä ja näin päästiin yhteiseen kantaan. Sitten Guillaume-kysymys. Millä tavalla sitten käytetään näitä henkilötietoja? No, ei ole mitään yhtä ainoa vastausta tähän kysymykseen. Kyseessä on joukko ehdotuksia, joilla voidaan paremmin vahvistaa yksilön hallinta omien tietojensa suhteen. Tämänhetkiset oikeudet mitä tulee oikaisuoikeus, tietojen näkemisoikeus. Ne ovat ihan raskaita, jotta henkilö pystyisi todella hallitsemaan omia henkilötietojaan, mutta jos voimme vaikka saada aikaan välineitä, jotka helpottavat näiden oikeuksien nauttimista digitaaliympäristössä, eli voi nähdä vaikka omat tietonsa, voi nähdä millä tavalla vast- viranomaiset käyttävät näitä tietoja. Tällä tavalla voidaan parantaa yksityiselämän suojaa. Sitten Ranskassa on uuden sukupolven internet-säätiö, ja siellä on projekti Minun tietoni. Eli jos katsotaan vaikka pankkeja tai erilaisia hallinnon osia, niin ne toimittavat henkilöille kaikki tiedot, joita hänestä on kerätty, ja sitten tämä henkilö näkee, millaista tietoa hänestä on kerätty. Ja sitten on yksiköitä ja palveluita, joita hänelle ehdotetaan näiden tietojen pohjalta – Eli tässä on erinäisiä ehdotuksia, joiden avulla voidaan päästä tähän tavoitteeseen, eli digitaalisen itsemääräämisoikeuteen. Vastaakseni myös Rova Guillaumeille voidaan tarttua tähän aiheeseen eri kulmastakin. Nyt tiedä vastaako tämä teidän kysymyksen? Voidaan suhtautua asiaan yksilön kannalta, niin kuin Loran äsken teki, tai niin kuin olemme ehdottaneet, käyttäisin tätä foorumi lähestymistapaa. Me olemme äh, päättäväisesti, mutta varovasti edenneet ja pyrkineet määrittelemään tätä platform käsitestä ja määrittelemään velvoitteet, velvollisuudet, jotka eivät ole taloudellisesti kestämättömiä. Eihän siinä olisi mitään järkeäkään ollut, koska ei tässä minkään sotaan olla menossa äh, ketään vastaan. Ja näin ollen tässä asiassa esimerkiksi näiden alusten lojaalisuus tavallaan vastaa tähän. Nyt ei ole aikaa tänä iltapäivänä mennä yksityiskohtiin, mitä tulee näihin mm, alustojen tai foorumeiden lo- lojaalisuuteen, mutta on erilaisia velvollisuuksia, jotka liittyvät näihin mm, alustoihin. Des obligations euh, euh, de ni d'éditeur. Euh... Alustat, äh, kyse ei ole pelkästään tiedon vaan Tämä on tällainen välivaihe tavallaan. Ehkä tämä vastaa enemmän kysymykseen, miten yksilöt voivat käyttää omia tietojaan siinä. I just have to thank you both. Uh, Kiitos teille kummallekin. Kiitoksia myöskin valikunnan jäsenille tämän keskustelun laadukkuudesta. Seuraavaksi meillä on työasiakirjan käsittely, joka liittyy seurantatoimiin valvontaohjelmiin liittyen. Tämä oli erittäin hienoa keskustelua ennen tätä seuraavaa kohtaa. Ja tämä on tärkeä kertomus, jota voimme käyttää kolmikataneuvotteluissa näinä haastavina aikoina. Meillä on edessämme tehtäviä, jota emme osanneet odottaa. Eli en nyt yrittänyt mitenkään eristää Ranskaa maana, vaan Tarkoitin vain, että jäsenvaltiossa on paljon tekemistä ja niin pitää saada vakuutuneeksi. Ja nämä suun suositukset liittyvät eurooppalaisen yhteistyöhön, ja tässä on laajennettu tätä toiminta se on erinomaista. Eli kiitoksia tästä keskustelusta ja tästä kertomuksesta, jota voimme sitten hyödyntää omassa työssämme tulevina viikkoina ja kuukausina. Eli kiitoksia. Ja toivottavasti näemme pian jälleen uudelleen. Colleagues, we're going to, um, thank you, yes. Um, so we, we move um, very well into the next item. No niin, sitten siirrymme seuraavaan kohtaan yhdeksän. Seurannut toimet Euroopan parlamentin 8. maaliskuuta. No, meillä on nyt vähän niin kuin Rubikin kuupio, varjoesittelijät ovat lähteneet. Teillä on nyt puoli kuusi. Tämä tehokkuus ja nopeus ei ole minulle hyväksi. No niin kollegat, tämä ei varmaan tee minulle mitään hyvää, jos jatketaan, mutta jatkan nyt kuitenkin. Eli kohta yhdeksän. Seuraan toimet Euroopan parlamentin 12. maaliskuuta 2014 Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuskirjaston valvontaohjelmasta, eri jäsenvaltioiden valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta EUn kansalaisten perusoikeuksiin ja transatlanttisen yhteistyöhön oikeus- ja sisäasioissa antaman päätösasuman jälkeen. Halusin sanoa tämän koko otsikon, koska maaliskuussa hyväksytty päätöslauselma oli muodollinen. Siinähän valiokunnalle annettiin tehtäväksi seurata tätä kysymystä, eli tämä työasiakirja on sellainen, joka meidän täytyy laatia varjoesittelyiden kanssa. Meillä on vastuullamme seurata tätä tutkimusta. Ja sehän on nyt sitten varjoesittelyiden käsissä. Ja me olemme saaneet aikaa hyvää edistystä sen suhteen, miten poliittisesti voidaan seurata näitä käytännön kysymyksiä liittyen tähän alkuperäiseen tutkimukseen. Eli nyt vain haluaisin pitää alustuksen, josta sitten ymmärrätte, kuinka monimutkainen ja dynaaminen tämä ala on Hyvin paljon työtä on tehty sen jälkeen, kun tämä tutkimus saatiin maaliskuussa 2014. Ja myöskin odotetaan, että Euroopan parlamentti tekee työtä tällä alalla ja että se toimii aktiivisesti. No, tämä ei tietenkään sulje pois tärkeää työtä, jota tehdään tällä hetkellä tällä alalla. Oli kyse sitten matkustajatietoluettelosta Kirkhopin mietinnöstä tai muiden kollegoiden ja varjoesittelyiden työstä. Tai sitten monet muut kysymykset, ydinkysymykset, jotka liittyvät tietosuojapakettiin ja direktiiviin. Myöskin haluamme seurata tätä alkuperäistä päätöslausemaa. Eli alustan nyt tämän työasiakirjan ja toivottavasti meillä on sitten alustavaa keskustelua siitä, mihin suuntaan haluamme edetä. Tämä tutkimus maaliskuussa 2014, vaikka tuntuu, että sitä on paljon enemmän jo aikaa, tutkimus saatettiin päätökseen ja puhuttiin tästä digitaalisesta habeas corpuksesta tai jonkinlaisista digitaalisista säännöistä. No, täällä nyt ei paljon enää kollegoita ole paikalla. Täällä on vain näitä kokeneita kollegoita paikalla, mutta no, tämä kokous menee nettiin. Eli uusille kollegoille haluaisin nyt selittää, että tämä oli kysymys, jonka Timot järjesteltiin 16 kuulemista. Mukana oli Yhdysvallat, Brasilia ja päätösasema hyväksyttiin 12. maaliskuuta. Ja nyt meillä on valvontaryhmä, joka varmistaa, että meillä on myöskin tehokasta seurantaa. Meillä on tietoa erinäisistä tapahtumista ja tapauksista, joita edelleen tapahtuu sekä jäsenvaltioissa et, ja sitten muita tapauksia, joissa yksittäiset jäsenet ovat pyytäneet minua ottamaan niitä esiin. Ja työasiakirjassa olen aikajärjestyksessä luetellut monien maiden kantoja – Nämä ovat vain faktoja siitä, mitä on tehty. Ne eivät ole mitään poliittisia arvioita. Ja tästä työasiakirjasta voitte nähdä kronologisesti, mikä on eri maiden kanta. Olen puhunut myöskin kansainvälisestä kehityksestä, Yhdysvaltojen kehityksestä – teknisestä kehityksestä, poliittisesta kehityksestä EUn toimielimissä. Ennen kuin käsittelen näitä aloja, haluaisin vähän kommentoida kysymyksiä, joista kollegat ovat puhuneet esimerkiksi SIM-korttien hakkerointi viime päivinä perjantaina – Hollannin, maailman, Hollannissa on maailman suurin SIM-kortin valmistaja ja siellä saatiin sitten tietoa salaisista asiakirjoista. Eli siellä todettiin, että yrityksen keskustietokoneeseen oli murtauduttu. Ja kollegat ovat tästä puhuneet kanssani. Ja ilmeisesti tavoitteena oli saada selville mahdollisimman paljon matkapuhelinnumeroita ilman operaattorien lupaa. Ja tällä tavalla valvottiin hyvin suurta osaa maailman puhelinliikenteestä, mutta tähän ei siis oltu saatu lupaa hallituksilta tai teleoperaattoreilta. No, vielä ei pysty tarkistamaan näitä tietoja, ei ollut tietoa tällaisista toiminnoista, mutta tämä on mielestäni esimerkki ja merkki siitä, että tämän valiokunnan täytyy katsoa näitä vakavia rikkomuksia ja jäsenet ovat huolissaan näistä rikkomuksista vuoden 2013 paljastusten jälkeen. Tietyt kollegat ovat käsitelleet näitä asioita, mutta eivät ole nyt paikalla. Mutta nyt puhun sitten muista asioista. Eli haluttiin, että tätä toimintaa jatketaan tällä kaudella ja siksi tämä tuli täysistuntoon vuosi hyväksynnän jälkeen. Ja tässä on päivitettyjä tietoja faktoista sen jälkeen, kun päätöslausuma hyväksyttiin, ja sitten siitä, miten ehdotusta on pantu täytäntöön Ja ensinnäkin nämä faktuaaliset kehityssuunnat. Tässä on päivitettyjä tietoja uusista paljastuksista, joista on raportoitu lehdissä viime vuoden maaliskuusta lähtien. Hyvin paljon on esimerkiksi kerätty ihmisten kasvokuvia, on salakuunneltu puheluita, on esimerkiksi kuunneltu luottamuksellisia puheluita päämiesten ja juristien välillä – siellä on tietoa monista päätöslauselmista. Ja meidän täytyy muistuttaa kansainvälisistä ihmisoikeusvelvoitteista. Ja tässä on myöskin puhuttu Yhdysvaltojen kehityksestä. Senaattihan torjui uudistetun lain. Ja Yhdysvalloissa luvattiin, että kansalaisille kerrotaan tästä kattosopimuksesta ja me lähetämme Washingtonin valtuuskunnan maaliskuussa keskustelemaan tästä kehityksestä, mitä tulee tietosuojaan ja yksityisyyteen. Ja jäsenvaltioiden tasolla on puhuttu siitä, että nyt asiasta, yksityisyyteen liittyvistä asioista puhutaan enemmän kuin koskaan, mutta mitään konkreettisia toimenpiteitä ei kuitenkaan ole saatu aikaiseksi. Sitten poliisi ja lainvalvontaviranomaiset, no minkäänlaista edistystä ei ole tapahtunut tässä. Mutta meillä ei ollut toimintavaltuuksia tällä saralla, mutta jäsenvaltioissa ei ole paljon näyttöä siitä, että mitään hyviä käytänteistä olisi noudatettu. Sitten tekninen kehitys. Täällä on tietoja esimerkiksi salaamisteknologiasta ja pilvipalveluista – Hyvin usein tarkoituksena on saada takaisin luottamusta. Mitä tulee informaatioteknologian turvallisuuteen toimielimissä, muistuttaisin, että meillä on suuri konferenssi suunnitteilla tälle vuodelle. Ja me olemme saaneet ITEC-pääosastolta raportin liittyen turvallisuuskysymyksiin. No mitään konkreettista kehittymistä ei ole tapahtunut. Me olemme alttiina ulkopuoliselle hyökkäykselle ja vakoilulle. Mutta tämä on tietysti paljon konferenssissa käsitellään laajempiakin kysymyksiä. Eli meidän täytyy suojella IT-yksityisyyttä. Ja meillähän on sitten täällä kryptografian asiantuntijoita esimerkiksi. Liian monet poliitikot eivät ymmärrä näitä asioita ja monet sidosryhmät eivät pelkästään ymmärrä näitä asioita, mutta eivät tiedä, mitä pitäisi tehdä näillä eri välineillä. Ja tässä me yritämme nyt varmistaa, että ihmiset ymmärtävät nämä välineet. Meidän täytyy miettiä näitä Yksityisten liittyviä välineitä ja meidän täytyy puuttua ja tiettyä, miten puuttua ohjelmiston ja ohjelmiston heikkouksiin. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla voidaan vahvistaa turvallisuutta, yksityisyyttä ja miten EU-tasolla voidaan parantaa toimintaa. No sitten kun katsotaan tätä digitaalisen hapeuskorpuksen täytäntöönpanoa, niin olemme vielä kaukana kaikkien suositusten täyttämisestä. Mehän haluaisimme tekstin tietosuojapaketista ja aloittaa kolmikantaneuvottelut. Ja kuten sanoin, kävin neuvoston kokouksessa hiljattain, jossa Albrecht esittelijä oli mukana. Siellä käsiteltiin tietosuoja-asetusta ja Lauristeen sitten käsitteli direktiiviä ja selvästikin on haasteita, joista Albrecht varmaan sitten puhuu tässä keskustelussa. Me olemme pyytäneet turvasatamaa, mutta odottelemme edelleen tietoja komissiolta. Eli tässä nyt suurimmat haasteet, joita meillä on tämän kertomuksen osalta. Työasiakirjassa on kronologisesti selitetty, mitä on tapahtunut maaliskuun 2014 jälkeen, mutta todellinen haaste meille tällä alalla – on se, että meillä on niin paljon asioita tehtävänä, mutta parlamentin, parlamentti odottaa, että me emme ainoastaan reagoi tutkimuksen aikana, vaan meidän pitäisi olla aktiivisempia parlamenttina ja kansalaisvapauksien valiokuntana kysymyksissä, jotka liittyvät yksityisyyteen ja laajan valvontaan. Mitä tulee sitten matkustajatietoihin, tietosuojapakettiin pakettiin ja muihin kysymyksiin, Kansalaisten on nähtävä meidät aktiivisena näissä tärkeissä ja hankalissa kysymyksissä. Ja meidän täytyy jatkaa tutkimusta eikä vain jättää sitä sikseen näiden Snowdenin paljastusten jälkeen. Eli meidän täytyy jatkaa toimintaamme. Eli esittelen teille nyt tämän työasiakirjan ja toivottavasti teillä on vähän ehdotuksia muillakin kuin varjoesittelijöille. Eli nyt sitten olen valmis kuuntelemaan ehdotuksianne Ehkä puhuin liian pitkään, mutta olen kyllä puheenjohtaja. Eli ensimmäinen puhuja, Carlos Coelho, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kolme huomautusta ensinnäkin onneksi olkoon mielestäni tämä asiakirja, jonka tarjosti meillä on erinomainen. Se sisältää kaikki tiedot, kattavalla tavalla ensi lukemalla. Sen perusteella en pystynyt löytämään mitään puutteita. Se on siis hyvin kattava ja hyvin laadittu asiakirja, joten ensinnäkin onneksi olkoon. Toiseksi tämä huomautus liittyy, no tämä on hassua, sillä keskustelua käydään nyt sen jälkeen, kun kuuntelimme Ranskan Conseil d'Etata ja tässä on paljon yhteisiä ongelmia. Ajatus siitä, että olisi eurooppalainen niin sanottu digitaalinen Bill of Rights, digitaalinen habeas corpus, johon liittyisi kahdeksan tointa ja osoititte hienosti, että mitä järkevää näissä toimissa on. No, jokaisella toimella on oma aikataulunsa, ja se, ne eroavat kuitenkin toisistaan. Vaarana on perspektiivin menettäminen, jos ajatellaan koko tätä eurooppalaista digitaalista habeas corpusta, ja haluaisin varoittaa teitä tästä. Mutta lopuksi haluan korostaa tarvetta olla valmiina seuraaviin toimenpiteisiin sarvin askelin muistatte varmaankin, että neljännessä kohdassa työasiakirjassa mainitaan useita suosituksia, joita tehtiin muille toimielimille, mutta pitää pohtia, että onko niitä myös parlamentille. Mielestäni pitäisi seurata niitä suosituksia ja järjestää toiminnot, joista on jo sovittu. Miksi? Siksi, että elämme aikana, jona väitetään, että halutaan torjua terrorismia ja niillä perustein tulee enemmän painetta osoittaa, että estyslistan eri kohdat liittyvät turvallisuusuhkiin, mutta tasapaino pitäisi pitää yllä ja osoittaa kansalaisillemme, ettemme ole luovuttamassa – emme ole antamassa pois heidän oikeuksiaan, uusia digitaalisia oikeuksiaan, ja että painetta estetään näitä kohtia kohtaan, joten suosittelen teille ja kollegoille, että ei unohdeta näitä askelmia ja sisällytetään ne Me Mielestäni tämän ratkaisevan tärkeä, sillä kuva, joka annamme kansalaisillemme pitäisi olla sellainen, että emme ole antamassa pois heidän oikeuksiaan. Kiitos. Thank you very much, Carlos. Next, uh... Kiitoksia. Seuraavaksi Ernst, ole hyvä. Ja, vielen Dank. Kiitoksia. Kiitoksia Claude tästä hyvästä työasiakirjasta. Se täytyy heti aluksi todeta. Mehän tiedämme, mikä tämä ongelma on. Se ei ole tämä asiakirja, vaan täytäntöönpano sen suhteen, mistä on päätetty, ja komissio ja neuvosto eivät ole kovin iloisia siitä olleet. Tässä nyt on kaikki, mitä viime viikkoina on tapahtunut, paljon paljastuksia ja tämä tietosuojapaketti on vielä avoin. Sitten SWIFT-kysymys, tämä turvasatamakysymys on avoin. Ja sitten tämä sopimus Yhdysvaltojen kanssa ja sitten tietojen vaihto, sopimusten arviointi, kaikki on avoinna. Eli tämä on nyt ongelma. Me voimme laatia täällä erinomaisia työasiakirjoja ja miettiä hienoja oma-aloitemietintöjä ja kaikenlaista – mutta jos painostusta ei kohdistu toimielimiin ja jäsenvaltioihin, niin silloin tietysti emme etene asioissa Yhdysvaltojen kanssa. Tärkeää on myöskin se, kun ajatellaan suhteitamme Yhdysvaltoihin näissä kysymyksissä. Eli Tällä hetkellähän Euroopan unioni on hiukan eri linjoilla kuin Yhdysvallat, ja tällä tavalla ei päästä etenemään. Ja sitten tämä uusin tapaus. Tässä on kerrottu näitä faktoja. Eli meillä ei ole vain NSAn suhteen ongelmia, vaan myöskin britti tiedustelupalvelujen ja muiden tiedustelupalvelujen osalta. Eli meillä on nyt tässä ratkaisematon ongelma liittyen NSAhan, mutta myöskin muihin salaisiin palveluihin. Eli mielestäni meidän täytyy vielä miettiä, millä tavalla nämä skandaalit, joista on tullut jo arkipäivää, niin millä tavalla voisimme niitä torjua. Thanks, Cornelia. Um... Kiitoksia. Asiakirjassa on puhuttu näistä avoimista kysymyksistä. Me olemme hiukan pessimistisiä turvasataman ja kattosopimuksen suhteen. No, tässä oli vähän päätelmiä, mutta halusin nopeasti puhua tästä ja päätöslausuma, joka sitten saadaan aikaan poliittisten ryhmien välillä, myöskin sitten sisältää koko parlamentin kannan näistä avoimista kysymyksistä ja sopimuksista, joita parlamentti vielä käsittelee. Seuraavaksi Spinelli. Grazie. Kiitoksia tästä valaisevasta työsekirjasta. Minäkin haluaisin onnitella sinua. Olen samaa mieltä siitä, että kansalaisten pitää nähdä meidät aktiivisina, aktiivisempina toimijoina – En tiedä, pystyvätkö meidät näkemään sellaisina, en tiedä, ovatko he hyvin tiedotettuja. Ja tämähän merkitsee mielestäni, eli jos meillä on jonkinlaisia täsmällisiä suunnitelmia, jotta voidaan suojata väärinkäytösten paljastajia. Sitten on yksi kappale, joka käsittelee näitä aiheita ja minusta vaikuttaa, Claude, että olet hiukan pessimistinen – Mehän tarvitsemme eurooppalaista suunnitelmaa, koska jokaisessa maassa tämä väärinkäytösten ja ongelma nähdään eri tavalla. Tämä on vähän samantyyppinen tilanne kuin se, mistä Carlos puhui. Ja minulla on se vaikutelma, että komissio tarjoaa mitään selkeää vastausta ja aktiivista vastausta tässä tapauksessa – koska joko näitä väärinkäytösten paljastajia suojellaan Euroopan tasolla, tai sitten meillä on edelleen tämä tilanne edelleen. Eli onko sinä ollut joku syy olla hiukan pessimistinen näiden asioiden osalta tässä asiakirjassa? Kiitos. You're absolutely right. Uh... Niin Barbara olet ihan oikeassa. Väärinkäytösten paljastajien suojelemisesta puhuttiin alkuperäisessä asiakirjassa ja tein siihen liittyen suosituksia, mutta niistä ei tietenkään ole tullut mitään sääntöjä, joita noudatettaisiin Euroopan laajuisesti. Eli käsittelen sitä sitten hiukan enemmän päätelmissäni, mutta halusin nyt heti vastata tähän, jotta tämä on selvä mutta suosituksia oli kyllä alkuperäisessä asiakirjassa. Sitten Jan, ole hyvä. Thank you very much. Um... Kiitos. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka onnittelivat sinua tästä raportista tai siis tästä työasiakirjasta. Mielestäni se on täydellinen alku meneillään oleville ja pian, alka- pian käynnistyneelle työlle, jota käydään siis viime maaliskuun päätöslauselmaan liittyen. Haluaisin korostaa tiettyjä kohtia, jotka liittyvät suosituksiin. Haluaisin puhua niistä kohdista, jotka lisältyvät viime maaliskuun päätöslauselmaan, sillä kaikki suositukset, no niitä ei tällä hetkellä noudateta toimielimissä, niiden seurantaa ei toteuteta, ja tämä on mielestäni todellinen pettymys, mutta minusta suurin pettymys kaikessa tässä on se, että ne asiat, jotka nostimme esille mietinnössä omille, omalle toimielimelle, niin siinäkään tätä ei noudateta. Ja mielestäni tämä on naurettavaa. Me puhuimme. Täällä meillä oli eräs tutkimuskomitean kokous, jossa käsiteltiin parlamentin IT-turvallisuutta, mutta sitä ei noudateta. Siitä nyt mennyt vuosi. Mielestäni tämä on asia, jota ei voida hyväksyä missään nimessä. Meidän pitää toimia heti. Ja puheenjohtajan pitää olla tietoinen tästä, että puheenjohtajavalta pitää olla tietoinen, että tämä ei ole tapa, jolla voidaan järjestää nämä kokoustilat. Kyse on poliittisesta kysymyksestä. Saan kysymyksiä tiedustelupalvelujen yksikköjen johtajilta, miksi toi parlamentin vakoilun toimet ovat niin heikkoja. Tämä on naurettavaa. Mielestäni ensinnäkin, jos me emme täytä näitä toimenpiteitä, niin sitten on ongelma ja sen takia on erinomaista, että tämä on otettu yhdeksi kohdaksi, johon pitää ryhtyä seuraavana askeleena, sillä mielestäni tämä on ensimmäinen askel, joka pitää ottaa, jos toimielimet mukaan luettuna parlamentin IT-rakenne on ole oikeanlainen, niin sitten emme pysty täyttämään mitään lupauksia kansalaisille, sillä jos oma toimintammekaan ei ole kunnossa, niin no, minä olen kuullut, että mitään ei ole tapahtunut ja tätä ei voida hyväksyä minusta. Edelleenkin on käytössä järjestelmiä, jossa on takauvia ja tämä ei ole mahdollista, mutta totta kai tämä oli yksi, ainoastaan yksi asia, mikä on tehdä selväksi, sillä minusta tuntuu, että No, minusta todellakin tuntuu, että en voi sietää tätä, että en voi ihmisille, että on vuotoja järjestelmässä, joita emme pysty itse korjaamaan. Tätä en voi sietää. Muista suosituksista olen täysin samaa mieltä Carlos Kielon kanssa, että niitä pitää noudattaa. Ja lisäksi se, että hyväksytään tietoturvapaketti ja tämä kattosopimus sopimus ja näiden turvasatamien ja TFTPn ehdottaminen pitää laittaa esityslistalle, niitä pitää käsitellä parlamentissa ja pitää myös sanoa selvästi, että erityisesti komissio ei voi vain olla välittämättä pynnöistämme. Nyt on vuosi kulunut ja paljon on puhuttu suuntaan just toiseen, mutta tiettynä hetkenä päätöslauselmaamme pitää myös ottaa vakavasti. Ja jos asia ei kehity, niin sitten on todellakin ongelman lopuksi, että tulee todellisiin kehityssuuntiin minusta. Selväksi ei ole, ei ole tehty tarpeeksi selväksi, kun on käsitelty tutkimuksen tuloksia, niin kyse ei ole ainoastaan NSAsta, vaan tässä on kysymys omista tiedustelupalveluistamme, ja viimeisin asiakirja, joka käsitteli Gemalto-yhtiön vastaan tehtyä hyökkäystä, niiden järjestelmiä vastaan tehtyä hyökkäyksiä, joita tekivät myös brittiläiset tiedustelupalvelut. No, minulle se teki selväksi, että ja tässä huomataan aggressiota tai loukkausta EUn sisällä – ja me olemme kaikki Euroopan parlamentin jäseniä, meidän pitäisi olla tietoisia siitä, että jotakin on tapahtumassa, mikä Euroopalle, ja EUn yhteydessä on täys, asioita ei voida hyväksyä missään nimessä. Missä tahansa muu sanottaisi, että tämä on aggressiota. Tämä on kybersotaa, ja niin on tapahtumassa EUn sisällä. Mielestäni meidän pitää puhua tästä hieman selvemmin parlamenttina, olla tästä äänekkäämpiä, ja puhua tästä omin hallitustemme kanssa neuvostossa, että heidän tulee toimia, sillä tiedämme, että kansallinen turvallisuus on heidän käsissään. Mutta asian pitää olla selvempi, jos tai kun me ryhdymme jatkotoimiin, että käsitellään tiukemmin sitä, mitä omat hallituksemme tekevät turvatakseen meitä näiltä hyökkäyksiltä. Ja kyse ei ole ainoastaan siis kansojen turvallisuudesta, vaan myös omasta oikeusvaltaperiaatteen loukkaamattomuudesta ja kansalaisten oikeudesta. Kiitos. Thank you very much, Jan. I mean, so many issues. Kiitoksia. Tässä on paljon asioita, joihin sitten tartun loppupäätelmissäni. Ennen Sofita haluaisin mainita, että puhuin alustuksessani näistä asioista – Eli Sofi, sinä seuraavaksi ole hyvä. Kiitoksia Claude, pyydän anteeksi kollegoilta, jos huomioni toista, mitä muut ovat sanovat tai eivät koske aihetta. Mutta olin tässä vähän myöhässä, mutta en, en tiennyt, koska tämä oikein alkaa. En niin yritimme löytää kaikkia varjoesittelijöitä. I never received on teillä minun puhelinnumeroni, en koskaan saa mitään viestiä eikä soittaa. Mutta täällä nyt ollaan ja toivon vain, että mitä sanon, että sillä on jotakin merkitystä. Niin Sofi, haluaisin vain sanoa, että alustuksessa mainitsin tämän Gemalton ja tästä on puhuttu, eli Alustuksessa vain mainitsin sen. Niin, tästä johtopäätöksestä aloitetaan vaikka Gemalton tapauksesta. Olen jo anta, tehnyt kirjallisen kysymyksen Euroopan komissiolle tästä ja varmasti tulen tekemään uusiakin kysymyksiä, koska niin kuin Jan sanoi, jos lukee määritelmän verkkorikollisuudesta, verkkorikollisuudesta niin tässähän on juuri sitä hyvä esimerkki ja minä nyt Minusta näyttää siltä, että öö, GCHQ väitti, että mitä sitten ovatkin tehneet, ne ovat toimineet lain rajoissa todennäköisesti ilman, että ovat täsmentäneet, mistä laista oli kysymys. Ehkä viidakkolaista oli kysymys, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että on toinenkin tapaus, joka on vielä virallinen, tämä Belgacom. Sinnekin murtauduttiin. Ja meillä oli jo yksi kuuleminen, missä he kieltäytyivät minne he kieltäytyvät tulemasta paikalle. Jos he väittävät julkisesti se, mitä tekivät, oli laillista, niin kyllä heidän varmaan nyt pitäisi tarttua tilaisuuteen ja tulla kutsusta tänne Euroopan parlamenttiin ja tänne live-valiokuntaan selittämään meille täsmällisesti, miten se, mitä he tekevät, voi olla laillista, koska kun minä luen yleissopimusta verkkorikollisuutta käytän vain tervettä järkeä, niin laitontahan se on. Jos Kiina näin tekisi, murtautuisi yrityksen tietojärjestelmän, joka toimii Euroopan alueella. Sanoisimme, kun silloinkin, että se on ihan laillista, tai että Zimbabwe näin tekisi, ei. Silloin sanoisin, sanoisimme, että se on rikos, tai se on terrorismia, tai verkkosodankäyntiä. Mutta EU-jäsenvaltio murtautuu jonkun yrityksen järjestelmään ja tämä yritys toimii toisen EU-jäsenvaltion alueella. Ne voitte sanoa minua tyhmäksi, mutta kyllä se nyt minusta vähän rikokselta näyttää. No mitä sitten tapahtuikin Belgacomin, mitä tapahtui Belgacomin oikeudelliselle tutkimukselle? Kerääkö se pölyä jossakin vai mitä oikein tapahtuu. Joten voisimmeko saada uuden kuulemisen? Nyt kahdessa tapauksesta, missä britti salainen palvelu on murtautunut yritykseen, joka toimii toisessa EU-valtiossa. Ja jos he voivat väittää julkisessa julkilausumassa, että tämä on laillista, niin olen melko varma, että he ovat tarpeeksi isoja poikia tai tyttöjä tullakseen tänne selittämään, mihin lakeihin oikein viittaavat, koska tässä ei ole kyse vain periaatteista tai laista, vaan myös turvallisuudesta omassa tiedottamisessamme. Olen melko varma, että kaikenlaisia hallinnollisia työryhmiä on perustettu ihmiset ottavat näitä asioita todella vakavissaan ja lounailla keskustelevat tästä ja niin edelleen, mutta minun nähdäkseni ei yhtikäs mitään ole tehty meidän tiedottamistamme suo, tiedottamisen suojel- suojelemiseksi. GCH ja NSA ovat käyttäneet tietoja ja tämä komissio niin kuin tämä ei koskisi meitä. No ei nyt sano suoraan, että eivät ollenkaan välitä, mutta tämä voidaan rivien välistä lukea. Oletetaan tai mm, otetaan nyt realiteetit huomioon, että meidän kommunikaatiomme ei ole turvallista varmalla pohjalla. Ja mitään ei kuitenkaan ole tehty kaikkien näiden paljastusten jälkeen, jotta kommunikaatio, viestiminen olisi turvallista. No miten me sitten aiomme reagoida? Työryhmä perustaan vai päätöslausuma laaditaan? Itse asiassa minä ajattelin, ajattelen, että jos me nyt otamme itseämme yhtään vakavissaan, niin silloin vaadimme jatkotutkimusta kaikesta tästä, niin silloin ainakin saisimme tänne britti sellaisin palvelun edustajat tänne parlamenttiin ja yritäisimme puristaa heitä jotain vastauksia Belgakomista ja tästä toisesta kysymyksestä. Sitten vaikkakin muut ovat tämän sanoneet, kaikki suositukset meidän päätöslauselmassamme, niin en näe kyllä yhtään minkälaista vakavissaan otettavaa seurantaa tapahtuneen ei jäsenvaltioissa eikä komissiossakaan. Ja yksi pääjohtopäätöksistä oli, että valvontamekanismit eivät yksinkertaisesti toimi. Toimivatko tänään yhtään paremmin kuin en enempää usko? Onko mitään seurantaa tai valvontaa kansainvälistä tiedustelupalveluyhteistyötä, enpä usko. No en ole oikein varma, kun murtautuu kovin tai Jamal, onko se nyt kahden yhteistyötä, mutta jos näin on, niin mitään valvontaa kuitenkaan tämän suhteen ei ole. Mielestäni on ihan tarpeeksi syitä vaatia seurantatutkimusta ja järjestää kuulemisia, niin kuin ennenkin teimme, koska sehän on oikeastaan pääase, mikä meillä on. On surullista, että meillä ei ole mitään vahvempia välineitä, mutta meidän pitäisi kuitenkin täysillä käyttää niitä, mitä meillä sitten on. Kiitos. I was having a, I wasn't being... En halua olla törkeä, kun katsoin tässä puhelintani, mutta Twitterissä sanottiin, että minä ja Albrecht olimme aika synkkiä ja pessimistisiä. Ei tällaista viestiä nyt liikkuu Twitterissä. Niin Jan, sinä sanoit, että olisi hyvä, jos joku huomaisi päätöslauselmiamme. Se oli aika huvittava ja se olisi tosiaan hyvä. Pointti on se, no nyt Aksel Voskin on täällä, mutta tämä on viesti parlamentilta. Korneli Ernst sanoi, kuinka monet asiat ovat avoimia, kuinka monia asioita ei vielä ole tapahtunut – ja nämä asiat voidaan sitten luetella, mutta ainakin yksi asia sen lisäksi, mitä Sofi sanoi. No, minä olen vain luettellut kronologisesti kaikki avoimet asiat, sopimukset, jotka ovat vielä avoimia, paketti, jota ei ole saatu vielä päätökseen, jota olemme odottaneet. Eli jos saisimme nyt hiukan jonkinlaista jatkotoimintaa, niin sitten kaikki poliittiset ryhmät voisivat ainakin edetä niissä asioissa, jotka meidän mielestämme olivat tärkeitä. Tässä on nyt päätöslauselma eikä mikään. Siis, ja tässä on myöskin sitten ITEC-pääosaston tukema konferenssi. Haluamme, että siellä on kunnon ihmisiä, jotka tutkivat näitä asioita ja voivat selittää meille, miksi turvallisuustaso on niin surkea, miksei ole tehty jatkotoimia pitää muuttaa tiettyjä asioita, joista on puhuttu. Eli nyt alamme avata näitä kysymyksiä, joihin ei olisi tarvinnut edes koskea. Eli me olemme vähän synkkiä, koska on niin paljon tekemistä ja niin paljon on jätetty tekemättä. Ja joka viikko tai joka kuukausi tulee uusia skandaaleita tai tietoja esiin. Ja siksi olemme vähän synkkiä. Tämä on vähän kuin vuori, jota pitää lähteä kiipeämään uudelleen joka kerta. Eli tämän ihmiset varmaan ovat huomanneet, mutta meidän pitää olla optimistisia näissä kysymyksissä. Ja oikeudellisten asioiden valiokunnasta seuraavaksi Axel Foss. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset vielä tästä tehdystä työstä. Tässä on hyvä luettelo niistä asioista, jotka periaatteessa joudumme käsittelemään aina uudelleen. Ja Albrecht oli ihan oikeassa siinä, että meidän ei pidä aina keskittyä vain NSAhan. Onhan esimerkiksi Kiina, Venäjä, Pohjois-Korea, kaikkia muita. Siellä tilanne on ihan samanlainen. Eli tämä strategia on ihan oikea kyllä, Tietysti tämä on turhauttavaa, kun haluttaisiin toimia, jonkun täytyisi toimia nopeammin tai paremmin. Ehkä seuraavaksi riippumatta tietosuojasta tai tästä kattosopimuksesta tai muista asioista, joista pitää vielä neuvotella, niihin menee aikansa, meidän täytyy vielä odotella, mutta se, mitä meidän pitäisi todella parantaa, on juuri tämä viestintä strategiamme. Siitä pitää tehdä vähän varmempi ja oikeastaan Euroopan toimielimissä ei ole keskitytty verkkohyökkäysten tai vakoilun torjuntaan. Eli olisi hyvä, jos ainakin näissä asioissa voisimme saada tilannetta paremmaksi. Jos me aina osoitamme sormella muita salaisia palveluita, niin ei siitä ole hyötyä, jos omat salaiset palvelumme tekevät ihan samaa ja kaikki muut jätetään sitten huomiotta. Mutta meidän täytyy vielä tarkastella näitä yksityiskohtia ja sitten voisimme edetä. Ja sitten tämä kohta neljä, jossa on lueteltu nämä seuraavat vaiheet, niin olisi hyvä, ettei puhuta ainoastaan parlamentin hallinnosta – mitä tulee informaatioteknologiajärjestelmien turvallisuuteen, vaan myöskin komission ja neuvoston pitäisi toimia samalla tavalla. Ja ehkä tähän liittyisi myöskin se, että löydämme järkevän tavan, niin kuin täällä on jo puhuttu näistä salaiseksi luokitelluista asiakirjoista, ja jokaisen pitäisi huolehtia siitä, että niitä ei jätetä sitten lojumaan pöydille myöskin meidän täytyy katsoa, millä tavalla Europol esimerkiksi voisi olla mukana. Sehän on olemassa oleva virasto. Ja sen avulla voitaisiin torjua näitä ilmiöitä. Ja ehkä voitaisiin antaa sille lisätehtäviä, jotta myöskin oikeudellisesti meillä olisi välineitä ja pystyisimme ainakin tukemaan näissä toimissa. En nyt tiedä, kuinka nopeasti nämä asiat voidaan saada liikkeelle. Ehkä Europol ja muut voisivat kiinnittää huomiota viestinnän varmuuden parantamiseen. Mutta nämä ovat toimia, joita voidaan toteuttaa ja toivottavasti sitten neuvotteluissa, joita tällä hetkellä käydään tietosuojakysymyksistä, että tämä sitten saadaan jossain vaiheessa päätökseen. Ja sitten voimme toteuttaa osan näistä toimista. Tämä nyt tuli jälleen esille. Eli meidän täytyy sitten julkisuudessa miettiä tätä prosessia, joka on jatkuvasti käynnissä. Eli meidän täytyy aina muistuttaa näistä asioista. Ja mitä tulee esimerkiksi talousvakoiluun, niin komission pitäisi vähän miettiä, miten taloutemme kiinnittäisi huomiota näihin ongelmiin. Eli he kaikki ovat itse vastuussa omista tiedoistaan ja niiden suojaamisesta – niitä ei pidä luovuttaa muille. Eli on ihan hyvä, että tästä asiasta puhutaan ja että yritämme saada jäsenvaltioita liikkumaan hiukan enemmän oikeaan suuntaan. Sophie, can I take Joseph next and you can come? Eli Joseph seuraavaksi. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen tästä aloitteesta ja tämä on osa parlamentin hyvää perinnettä. Euroopan parlamentti kokoontui kansallisten parlamenttien kanssa ja se on yksi harvoista toimielimistä, joka todellakin käsittelee NSA-skandaalin seuraamuksia ja, ja äänestäjämme näkevät tämän. Ja tämä on hyvä perinne ja on hyvä, että puutumme jälleen tähän asiaan. No, nyt sanottiin, että puheenjohtajan ei pitäisi olla niin pessimistinen. No, tilannehan on nyt se, että on nyt ollut tätä kohua vuosis vuoden ajan. Eli siellä on tehty asioita, joita on ihan oikeutetusti kritisoitu, että näin ei saa jatkaa. Ja tämänhetkinen epävarma tilanne ISIS ja muut. Eli nyt näitä vanhoja hankkeita on herätetty henkiin poliittisessa keskustelussa. Eli yhtäältä parlamentti on tehnyt paljon, Meillä on tällä selkeä enemmistö tämän tietosuojapaketin tukena, ja se on selkeä askel eteenpäin. Ja toisaalta on sitten eurooppalaisia toimielimiä, jotka eivät tästä juurikaan välinä, välitä. Ja oikeastaan niitä ei kiinnosta herättää henkiin digitaalista habeas corpusia – koska ne ovat tyytyväisiä tämänhetkiseen tilanteeseen ja ehkä siellä tai täällä on jotain arvostelun aihetta, mutta olisi ollut hyvä, jos useampi kollega olisi ollut mukana tässä keskustelussa. Ehkä tätä voidaan nyt pitää vähän elitistisenä, tai ehkä se johtuu nyt tästä myöhäisestä ajankohdasta, Eli tästä keskustelusta nyt tämän intensiivisempää tullut, mutta kuitenkin olen samaa mieltä siitä, mitä edeltävä, edeltävä puhuja sanoi. Eli nyt on syytä vähän pessimismiin, mutta ehkä voisimme tehdä niin kuin Gramscikin sanoi. Hän sanoi, että me tarvitsemme pessimismiä, joka pohjautuu ymmärrykseen ja optimismia, joka liittyy mahdollisuuksiin. Eli ehkä nyt kun meillä on tämä tilanne, että meidän täytyy tehdä jotain, niin ehkä voisimme yhdessä löytää tätä optimismia, vaikka meitä nyt on tänään enää aika vähän paikalla. No, Joseph, um, a lot of people are watching. Niin, Joseph, aika monet kuuntelevat meitä netissä et sinä ole mikään elitisti. Katso nyt Korneliaa ja muita. Niin ajattelin vielä sanoa siitä, että kollegat, jotka nyt ovat täällä, niin, eli kyseessä ovat kollegat, jotka olivat kuulemisissa. Ja haluaisin nyt puhua nopeasti kiittää teitä. Ehkä myöskin alustuksessa olin hiukan pessimistinen ja luin tämän nyt paperista, koska en halunnut unohtaa mitään ja sen takia luin sen paperista. En halunnut olla mitenkään ylimielinen tai unohtaa tärkeitä kysymyksiä, koska tämä laajuus ja kun ajatellaan kuinka paljon näitä avoimia kysymyksiä tutkimuksen jälkeen – ja sitten ongelmat niiden osalta, jotka kuuntelevat parlamentin kokouksia. Teillähän on myöskin interryhmä, Josef, eli voin tämän kertoa teille kaikille ja erityisesti varjoesittelijöille. Eli täytyy ymmärtää tämän tilanteen vakavuus. Oli poliittinen sopimus mikä hyvänsä, niin täytyy toimia vakavasti näissä IT-turvallisuuskysymyksissä, pilvipalveluissa. Parlamentin täytyy toimia kypsällä tavalla. Eli ehdottaisin tätä. Tämä tulee esille kaikissa suurissa konferensseissa, eli mitä parlamentti on mieltä näistä asioista. Eli väärinkäytösten paljastajien suojelu, se on tärkeää. Ja toimittajat näkevät tämän suosituksena, mutta onko mikään jäsenvaltio ottanut tähän kantaa? No, tämä on jo loppupuheenvuoro, mutta halusin tämän jo ottaa esille. Eli yleisöä löytyy, vaikka, ja vaikka täällä nyt on vähemmän ihmisiä, niin tämä kokous menee nettiin, ja tämä on tärkeä työasiakirja. Eli täytyy muistaa, että ihmiset katsovat, miten jatkamme sitten tätä toimintaamme. Haluaisin kiittää kollegoita, että olette täällä näin myöhään. Ja sitten vielä Juan Fernando ja kiitoksia, koska sinä olet puheenjohtajana monissa näissä kokouksissa. Was precisely Kiitos. To make, uh, for some... Tämän just, juuri olenkin halunnut sanoa jonkun aikaa, koska ne meistä, jotka olemme tässä mukana, olemme nähneet uh, sitoumukset tähän asiaan. Me olemme toimineet, olleet aktiivisia, kun tämä niin sanottu massa seuranta, vakoiluskandaali paljastui ja tapahtui. Me reagoimme siihen. Ja enemmänkin, me olemme ainoa toimielin, joka reagoi, ainoa parlamentti, jossa pidettiin tällainen, järjestettiin tällainen tutkimusasiasta. Me halusimme käsitellä tähän liittyneitä perusoikeuksia, näitä periaatteessa kysymyksiä on tullut esiin uudestaan ja uudestaan tässäkin keskustelussa – neuvosto on tukeutui tähän mietintötyöhön, jota sinä johdit, ja minä en halua vain onnitella, vaan osoitan erittäin suurta, tunnen suurta kunnioitusta arviointeihisi, mutta sinä teit siis selväksi sen, että meidät pitäisi nähdä aktiivisena asiaan tarttuvina ja me, meidät pitää sen nähdä niin kuin tavallaan eturintamassa. Sanoit, että yleisö seuraa näitäkin keskusteluja. Pitäisi olla kyllä kyse enemmästäkin. Mehän koimme vaalikampanjana aikana jo jokainen aina omaa asiansa riippumatta poliittisesta suuntauksesta, mutta me halusimme kuitenkin tehdä selväksi, että me eh, käsittelemme tietosuojakysymyksiä, yksityiskysymyksiä, perusoikeuksia, jotka liittyvät tähän massavakoiluun. Ja halusimme korostaa myös EUn arvovaltaa ja mm, arvoa, mitä piti korostaa myös USAn edessä. Me yritimme ottaa yhteyttä eri tahoihin ja huomasimme, että monet, vain harvat tiesivät, että tällainen tutkimus tehtiin tässä parlamentissa ja työtä tehtiin, laitettiin päätöslausun, tehtiin ehdotuksia. Ja tästähän pitäisi syntyä myös jonkinlaisia seurauksia. Me olemme valittaneet sitä, että on puuttunut komissiolta ja neuvostolta sitoumusta asiaan, koska he eivät ole toimineet omien suositustensa mukaisesti, meidän pitäisi myös pahoitella tätä kykyämme ottaa yhteyttä laajempaan yleisöön, mutta me ainakin olemme tarttuneet asiaan, olemme tehneet osamme työtä ja teemme näin jatkossakin ja mielestäni meidän pitäisi yrittää ainakin minuutti miettiä tai hetki miettiä sitä, miten voimme parantaa tiedottamiskykyämme päätöslauselman sisällöstä. Siellä puhuttiin monista tärkeistä asioista, ilmeantajista tai ilmoittajista, miten tehostetaan tietojärjestelmien kykyä suojella äh, tiedottamista EU-ssa, EU-toimielimissä. Ja myös puhuttiin diplomaattisista aspekteista, jotka tähän liittyvät. Meidän pitäisi yrittää edes hetki käyttää sen, että parannamme tiedottamiskykyämme. Mitä täällä oikein tapahtuu? Minkälaista työtä täällä tehdään? koska ne ihmiset, jotka ehkä seuraavat tätäkin istuntoa verkossa, mehän toivimme avoimesti tässä parlamentissa. Vain harvat ihmiset ovat saaneet tietää, että me olemme tarttuneet tähän kysymykseen, suoritimme tämän suosit, tutkinta, tutkinnan ja olemme seuranneet asian etenemistä niin kuin sinunkin työasiakirjasi osoittaa halusin siis onnitella sinua, mutta korostan kuitenkin, että meidän pitäisi tiedottaa näistä asioista paljon paremmin kuin on ollut tilanne. Ja tie- Document and... Niin. Minun olisi pitänyt mainita, että on myöskin henkilöstön jäseniä, jotka kävivät läpi tämän tutkimuksen ja haluaisin kiittää heitäkin. Heillä meni viikkoja siihen, eli kiitoksia kaikille kollegoille, jotka olivat täällä ja sihteeristön jäsenet. Ja sitten vielä Ana Gomes ja sen jälkeen vielä Sofi Intfeltillä on työjärjestyspuheenvuoro. Eli Anna vielä, ole hyvä. Not with my... Kiitos Claude. En nyt puhu libehaton vaan afet-hattun jalla niin sanotusti, eli siinä ominaisuudessa. Niin. And, uh, and we, we have presented, uh... Ja me olemme äh, esitelleet muistion tai asiakirjan luonnoksena Kyse ei ole viimeisestä sanasta, mutta se liittyy tähän liibevaliokunnan seuranta-asiakirjaan. Ja tässä mielessä minun on yhdyttävä näihin synkkiin kantoihin ja näkymiin, eli että suosituksiamme ei ole seurattu ja emme ole kovinkaan tehokkaita siinä, että pyrimme saada hallituksemme ja toimielimme toimimaan – sitten tavallaan nyt on yhä enemmän painetta ulkoasioiden ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta ja terrorismin torjunnan tarvekin luo paljon painetta, sillä tarvitaan tasapaino, jonka pitää perustua tieto, kansalaisten tietosuojaan, joten neuvosto ei voi jatkaa löytämättä sopimusta EU-tietosuoja lainsäädäntöpaketista, jota voidaan alkaa työstää. Ja lisäksi mitä tulee transatlanttiseen ulottuvuuteen, sekin on erittäin tärkeää. Jos siis otetaan terrorismin torjuntaa ja muita näkökulmia, niin TTIP pitää ottaa myös huomioon, vaikka se onkin erillään TTIP-neuvotteluista, niin se ei voi mennä eteenpäin, niin jos tietosuojaa kysymyksiä ei ole käsitelty kunnolla. Tämä on keskeistä kansalaistemme mielestä myös, joten ei ole mahdollista mennä eteenpäin, jos ennen ei ole päässyt sopimukseen tietosuojakohdista. Siis EU ja USA välillä tarvitaan. Yhdysvalloilla on uusia lainsäädäntöjä myös tällä alalla. Se on hyvin tärkeää. Pitää varmistaa myös juridinen ja hallinnollinen hallinnolliset valitusmahdollisuudet, joita ei ole vielä varmistettu. Ja huomattaisin, että Freedom Act-laki Yhdysvalloissa on hylätty Yhdysvalloissa, joten kaikki asiat liittyvät EU-Yhdysvaltoihin kattosopimusneuvotteluihin pitää tutkia. Ja totta kai meidän pitää olla äänekämpiä, ainoastaan Yhdysvallan kongressin jäsenten kanssa, mutta myös kansallisyhteiskunnan kanssa Yhdysvalloissa, sillä he myös ymmärtävät omat huolenaiheemme, kansalaistemme huolenaiheet EU-ssa liittyen heidän tietosuojaansa. Mainitsimme, että meidän pitäisi olla enemmän yhteydessä yhdistyksiin niin kuin UCLA ja olla heihin yhteydessä Kyse on kansalaistemme tietosuojasta, yksilöiden suojasta ja kollektiivista suojasta myös ja suojelusta. Tämä asettaa paljon painetta palveluillemme. Tarvitaan yhteen määritelmä kansallisesta turvallisuudesta. Meidän tulee vahvistaa IT-turvallisuuttamme, niin kuin jo mainittu ja korostettu. Meidän tulee varmistaa että on demokraattista valvontaa tiedustelupalveluissamme. Se on, sitä on olemassa Yhdysvalloissa, mutta ehdottomasti ei kunnolla EU:ssa. Ja minun maani on sitä vain yksi esimerkki. Mainitsin aikaisemmin toisessa keskustelussa, että tiedustelupalvelun jäsen puhui tiedosta siitä, että hän pystyi ottamaan tietoja, vaikka se olisikin kiellettyä Portugalin lakien mukaan. Ja tämä osoittaa, että demokraattinen valvonta ei toimi. Ja jos näin käy Portugalissa, on varma, että niin käy myös muissa maissa, joten tähän kysymykseen pitää puuttua, se pitää ottaa esille. Governments and the EU. E. Pitää ottaa esille hallituksissa ja toimielimissä. Just before colleagues leave, I don't want everyone to... Aika kohta päättyy, mutta pari huomiota vielä. Kiitoksia. Niin Sofi, ihan lyhyt työjärjestyspuheenvuoro, koska tulkkien työaika päättyy kohta. sain juuri palautetta keskustelusta, joka pidettiin tänä iltapäivänä Hollannin parlamentissa. Siellä kyseltiin asioita ministeriltä ja hän sanoi, että hän ei julkisuudessa vastata, mutta joka tapauksessa hän sanoi, että tämä on kyllä aika häkellyttävä. Hän sanoi, että jos vastaa vakoilu voisi osoittaa, että britti, eh, salainen palvelu tai mikä tahansa muu palvelu olisi murtautunut tähän järjestelmään, niin silloin seuraamuksia tulisi ja seuraamukset olivat sitä, että tarkistettaisiin kahdenkeskistä yhteistyötä mukaan lukien rajoitettaisiin tai jopa lopetettaisiin tiedonvaihto. Mielestäni tämä kyllä osoittaa täydellisen hyvin, miksi on kiire sillä, että näitä asioita tutkitaan, koska jos tällaisia välikohtauksia jatkuvasti tapahtuu, että kukaan reagoi, silloin tiedon jako, jota kaikki olemme niin olennaisena pitäneet, tulee päättymään ja kaikki mitä teemme, saamme tämän paketin huhtikuussa ja tietoja kerätään yhä enemmän ja vähemmän tiedon jakoa. Kuka tahansa, jota kiinnostaa, ei vain oikeusvaltioperiaate, perusoikeudet, mutta myös turvallisuudesta kiinnostuneille tämä pitäisi olla prioriteetti ja siksi lopetan tähän puheenjohtaja, koska olen nyt kuunnellut kaikkia puheenvuoroja ja jokainen on ihan barrikaadeilla ja suuttumusta on ilmassa, mutta mitä me sitten oikein aiomme tehdä? Minkälaisen ehdotuksen, aiommeko tehdä ehdotuksen uudesta tutkimuksesta? Okay, um, yeah, I'm just about to say. Niin. Kello on jo puoli seitsemän. Minun tehtäväni, niin kuin tutkimuksen osalta, ei ole ollut jatkuvasti läsnä, vaan haluan nyt helpottaa tätä toimintaa. Kornelia, kun hän alkoi luetella näitä asioita, joita ei ole tapahtunut, niin me olimme niin hankalassa tilanteessa. Albrecht mainitsi näistä päätösauselmista, joita oli otettu huomioon. Meillä täytyy olla jatkotoimintaa ja työasiakirjassa ensinnäkin teen läheistä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Haluamme vastauksen koko parlamentilta ja kansalaiset katsovat meitä. IT-turvallisuuskonferenssiin on kiinnitty hyvin paljon huomiota, koska ihmiset tietävät, että kyse oli vain sisäisestä turvallisuudestamme, joka on erittäin huono täällä, mutta hyvin paljon halutaan, että poliitikot vauhdittavat asioita, jotka liittyvät pilvipalveluihin ja muihin. Se on vain yksi esimerkki. Lisäksi on paljon muitakin asioita, jotka tulivat tänään esille. Eli maaliskuussa on sitten Washingtonin valtuuskunta, siellä puhutaan näistä tärkeimmistä kysymyksistä. Ja sitten työasiakirjassa meillä on päätösasema varmaan toukokuussa kaikista poliittisista ryhmistä. Ja me teemme huolellista työtä varjoistelijoiden kanssa, koska tämä on sitten parlamentin poliittinen lausunto. Eli päätöslauselma tulee ehkä toukokuussa, mutta teen läheistä yhteistyötä varjoistelijoiden kanssa ja katsomme. Niin toukokuu on nyt vain minun arvioni, se riippuu varjoesittelijöistä. Haluan tähän tekstiin sisältöä. Mutta pointti on nyt se, että ollaan nyt tässä lopussa aika optimistisia Eli kollegat, jotka olivat täällä loppuun asti, niin kiitoksia tulkeille tästä ylityöajasta. Eli te olette tehneet paljon työtä tutkimuksen osalta. Eli tämä viimeinen asia, josta Sophie Intfeld kysyi, eli mitä tehdään. Meillä pitää olla tällainen uusi lähestymistapa. Me menemme Washingtoniin. Siellä on tiedettävä, että meillä on ainakin työasiakirja, jatkotoimia, ja siellä täytyy tietää, että meillä on systemaattinen lähestymistapa. Me laadimme päätöslauselmaa Eli siinä pitää olla sisältöä. Eli meidän täytyy varmistaa se, että meillä on tätä sisältöä, koska me lähdemme aika pian Washingtoniin. Eli ehdotan, että käynnistämme tämän prosessin ja tänäinen keskustelu oli hyödyllistä. Kollegat ottivat esille asioita, joihin ei vielä ole puututtu, mukaan lukien nämä dramaattiset kehityskulut, mutta on suuria kysymyksiä, jotka ovat kiireellisiä. Eli päätösasemassa tämä täytyy ottaa huomioon. Sofi, onko tästä nyt vielä jotain hyötyä? Avoimuuden nimissä. No niin, ihan nopeasti. Two, points. No kaksi asiaa. Ensinnäkin, jos hallitukset EUn ulkopuolella murtautuvat järjestelmimme ja rikkovat oikeuksemme, emme käy vierolle ja kysy, että vois, ottaisivatko heidät mielet vastaan, vaan heidät pyritään parlamenttiin. Ja toiseksi tämä pätee vieläkin enemmän EUn sisäisiin valtioihin. He on odottaa toukokuuhun. Ehdotan, virallisesti äh, valiokunnalle tässä ja nyt, että lähetämme kutsun GCHQlle tulemaan live-valiokuntaan ja selittämään, miten voi olla laillista se, mitä he tekevät. Ei toukussa nyt. Let me make a commitment to asking. Lupaan, että kysyn tästä pyynnöstä varjoesittelijöiltä. Meillähän on varjoesittelijöiden kokous ja puhumme sitten tästä ja katsomme, mitä tapahtuu. Näin täytyy kuitenkin toimia. Niin sanoit, että me menemme Washingtoniin, meidän pitäisi kysyä tällaista tutkimusta, mutta minä kysyn tästä varjoesittelijöiltä. Tämä täytyy olla demokraattinen prosessi. Ymmärrän kyllä, mitä tarkoitat. Ja... Eli toimimme tällä tavalla. Kiitos. Kiitoksia kollegat tästä keskustelusta.